Friends, welcome to this uh, meeting in the Employment Committee. Uh, first item on the agenda, adoption of the agenda. Uh, uh, without... Tervetuloa kokoukseen. Esityslista varmaan hyväksytään ongelmitta. Seuraava kohta, tulkkaus. Kaikki kielet tarjolla. Viron, Maltan, niitä lukunottamatta. Ja voitteko hyväksyä 10. lokakuuta 28. syyskuuta kokouksen pöytäkirjat. Ja sitten kohta neljä esityslistalla Euroopan vapaaehtoisjoukot, solidaarisuusjoukot. Tätä työtä on tehty jonkun aikaa. Meillä on ollut yhteistyötä kulttuurivaliokunnan kanssa – mutta meidän esittelijämme, joka vastuussa lausunnosta, herra Bonifi. È per me un eh, piacere poter presentare oggi il mio progetto di parere sul... Kiitoksia. Mukava päästä tässä esittelemään tämän eurooppalaisen solidaarisuusjoukkoa asian. Tässä on oltu aika solidaarisia eurooppalaisten avainhankkeiden toteuttamisessa. Tämä on yksi esimerkki siitä solidaarisuuden osoituksesta. Ja tällä tavalla sitten nuoret saavat ikään kuin oikotien oven auki myöskin ammatilliseen elämään ja sieltä saataviin kokemuksiin. Tässä on lausunto e-, e-, ensimmäisessä vaiheessa nyt sitten laadittu neuvos, komission puheenjohtajan antaman e-, julkilausuman jälkeen. Tästä perustuu kahdeksaan tällaiseen kokeiluhankkeeseen ja sen jälkeen sitten oli tällainen ad hoc vaihe ja asetus ikään kuin nyt sitten rakentuu tälle kokemukselle, näille kokemuksille – Kulttuurivaliokunta on tässä vetovastuussa ja me olemme tästä laatineet tästä lausunnon tarkastellen nimenomaan tätä työllisyysulottuvuutta, harjoittelu, harjoittelupaikkoja ja näin poispäin. Meillähän on sääntöjen mukaan tietyissä asioissa yleisesti ottaen toimivaltaa myöskin näihin tämän tyyppisiin asioihin. Minusta tämä uusi aloite on mainio ja se on kaikin, kaikin tavoin hyvä antaa vähän vauhtia EUn ohjelmille, jossa on tällainen vapaaehtoisuus ulottuvuus. Ja samaan sitten tarjoaa, samalla tarjoaa solidaarisuussektorilla nuorille työtä ja tekemistä. Tässä on tietysti sitten erotettava äh, tämä vapaaehtoispuoli tästä varsinaista työtä suorittavasta puolesta, mitä tulee näihin erilaisiin organisaatioihin ylipäätänsäkin ja tähän erityisesti. Vallankin sitten, jos työ on äh, pysyvää luonneltaan, olemme tällä, näillä muutosesityksillä niin pyrkineet sitten korjaamaan tämän ulotto, ulotto, ulottuvuuden tämän, näiden joukkojen pitää pystyä toimimaan ehjänä yhtenäisyytenä, eikä sitä saa käyttää sitten vääristämään esimerkiksi työllisyystilannetta ja muita. Ja tämä vapaaehtoisuus on siellä taustalla sitten tavallaan pätevöittää näitä ihmisiä tuonempana varsinaiseen työhön, palkkatyöhön. Täytyy muistaa sitten, että ei tässä tulla käyttäneeksi vapaaehtoisia paikkaamaan mahdollisesti työllistyvien aukkoja, jättämiä aukkoja. Tämä, myöskin nämä harjoittelupaikkojen määräykset pitää olla sitten myöskin sitovia ja solidarisjoukkojen tarjoamien työpaikkojen tai harjoittelupaikkojen keston pitää olla määrätty tietyn mittainen, ettei, sitä, ettei se tavallaan automaattisesti vakinaistu. Eikä myöskään sitten johda sellaiseen että tilanteeseen, jossa työn luonne muuttuisi hyvinkin tilapäisluontoiseksi prekääriksi. Ja kaiken kaikkiaan työt, näitä palveluksia tarjotaan voittoa tavoittelematta sitten vasta, vastaavasti sitten taas valtion Äh, voittoa tavoittamille äh, osa, osapuolille. Ja pyrkiä kaiken tavoin tietenkin estämään tähän sitten tämän yksityistämishankkeet siltämisestä, että sitten yksityisen puolen voittoa tavoittelevat ö, äh, ö, tahot pääsivät tähän mukaan. Ja täytyy myöskin muistaa, että pitää huoli siitä, että tällä, tällä voittoa tuottamattomalla sektorilla on pääsy kaikkiin tämän ohjelman äh, tuomiin äh, palveluihin ja katsoa sitten, että ettei liike-elämä ota sitä haltuunsa. Äh, aikataulu on ollut tiukka. Jaetusta vastuusta on väljähkö yhteisymmärrys kulttuurivaliokunnan kanssa – mikä on tietenkin hyvä, jotta tämä asia saadaan hyvissä ajoin valmiiksi. Nämä harjoittelupaikat ja, tämä ammatillinen tai työllistäminen, työllistävä ulottuvuus on tietenkin olennaista ja meidän on sitten täydennettävä sitä siltä osin. Ja kyllä uskon, että meidän lausuntomme kantaa merkittävän korren tähän kokonaiskekoon. Ja sitten tuonnepana kolmikannassa palaamme yksityiskohtiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Benify. Kiitos, <clears throat> herra Bonifay. Rouva Joone ei ole paikalla, joten herra Hola. Rouva Klön ei päässyt paikalle, mutta hän lähetti kantansa minulle. Hän kiittää esittelijän lausunnosta. Hän jakaa esittelijän kanssa sen näkemyksen, että eurooppalaiset solidaarisuusjoukot on hyvä aloite, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia nuorille kautta Euroopan. Hän uskoo, että alkoi on hyvä. 3500 nuorta on ilmoittautunut. Hän mainitsee myönteisiä esimerkkejä täytäntöönpanoista panoista. esimerkiksi mitä tapahtui Italian maanjärjestysten jälkeen välittömästi. Hän myös painottaa, että solidaarisuusjoukkojen päätavoitteena tulisi olla yhteisöosallistaminen, joka mahdollistaisi sen, että nuoret voivat ilmaista solidaarisuutta. Jos tämä auttaa vielä oppimaan hyödyllisiä ammattitaitoja, sitä parempi, mutta mikään kokemus ei korvaa työpaikkaa. Tarkoitus on tarjota nuorille mahdollisuuden osallistua yhteisöjen toimintaan ja tekemään työtä, jotka ovat hyödyllisiä yhteisölle ja oppia hankkimaan ammattitaitoa ja tietoja, jotka sitten ovat sovellettavissa muilla elämän alueella. Rocklon ehdottaa jotakin tarkistuksia, mutta hänestä ehdotuksen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Tämä 80-20 suhde on hyvä sikäli, että, että tämä pysyisi vapaaehtoisuuden puolella. Haluaa rajoittaa, tässä tämä vapaaehtoisuus, voittoa ovat luottelemattomiin yhteisöihin, mutta voisi olla kiinnostavaa ottaa mukaan yrityksiä, jotka eivät tavoittele voittaa sosiaalisia yrityksiä. Hänen mielestä laatu ja laadun tarkkailu komissiossa on tärkeää, olennaista, jotta ohjelma toimisi ja se vakuuttaisi osallistujat. Hänestä on olennaista luoda valvontapuitteet. Ja hän kiittää esittelijä myös varjoesittelijöitä omistautumisesta ja hän jatkaa ilolla työskentelyä teeman parissa. Thank you, Mr. Roland. Uh, then I'll give the floor to... Kiitos, Roland sitten Sitnatska. Hän ei taida olla paikalla. Korvaako joku hänet? Ei. Sanova Harkin. Kiitos ja pahoittelut sitä, että tulin paikalle myöhään. En kuullut kaikkea, mitä esittelijä sanoi, mutta olen kyllä tekstiluonnoksen lukenut ja täytyy sanoa, että hyvin pitkälti olen myös niiden tarkistusten kannalla, joita esittelijä on tehnyt. Mielestäni meidän täytyy nämä kaksi osa-aluetta selkeästi erottaa toisistaan ja todella tehdä ero tämän vapaaehtoispuolen ja sitten toisaalta työllisyyspuolen välillä. Tämän todettua niin täytyy tietenkin muistaa mainita se, että onhan käyty keskustelua siitä, tulisiko tähän ehdotukseen liittää tuota työllisyysulottuvuutta lainkaan, mutta kun tämä nyt ei ole sama kuin Euroopan vapaaehtoispalvelu ja jos varmistetaan se, että että selkeästi tehdään ero vapaaehtoistyön sekä harjoittelupaikkojen ja työllistämistoimien välillä, niin uskon, että tässä voidaan saada aikaan ihan hyvä lainsäädäntöehdotus. Seikka, johon esittelijä myös on tarttunut, on julkisten ja yksityisten toimijoiden ero. Tässä hän haluaa poistaa mahdollisuuden sille, että yksityiset tahot voisivat hyötyä harjoittelijoista tai työllistetyistä. Tätä minä hiukan vielä pohdin useammastakin syystä. Ensinnäkin mielestäni nämä osallistuvat tahot, jo, niin kuin niitä nimitetään, maksaisivat kuitenkin harjoittelijoista, joten tässä meillä olisi käytössä varoja, joita muuten ei saataisi käyttöön, ja on mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, että jotkut niistä, jotka haluavat näitä harjoittelupaikkoja tai työllistämistoimia niihin osallistua, mielellään sen tekisivät juuri yksityisellä sektorilla. En ole ihan vielä lyönyt kantaani lukkoon mutta tältä osin mielestäni ehkä keskustelun tarvetta vielä on. Ja meidän täytyy tosiaan katsoa, että otammepa sitten yksityisen sektorin mukaan tai emme. Ja jos otamme jollain tavoin, niin täytyy tietenkin varmistaa lainsäädännön sanamuoto sellaiseksi, että tämä ei voi yksityisiä yrityksiä hyödyttää väärällä tavalla niiden käyttäessä eurooppalaista rahoitusta niin, että ne oikeastaan hyödyttäisivätkin sitä lähinnä omiin PR-tarkoituksiinsa. Lisäksi mielestäni sanamuotoa tulisi vahvistaa juuri tämän työpaikat ja harjoittelupaikat kohdan suhteen esimerkiksi kirjallinen sopimus, ammatillinen koulutus ja sen tavoitteet ja niin edelleen. On tärkeää tehdä hyvin selväksi, mitä odotamme. Sitten täällä on tämä äh, yksi yhteinen äh, portaalikysymys. Tämä on varmasti hyvin selkeä ehdotus ja ihmiset tietävät, mitä sitten äh, hakevat, mutta alalla mm, on paljon jo käynnissä ja täytyy varmistaa se, että tekemämme ehdotukset eivät tätä jo olemassa olevaa hyvää tuhoa tai työnnä syrjään, koska jos tämän ehdotuksen on tarkoitus toimia, sen täytyy tuoda eurooppalaista lisäarvoa jo olemassa olevalle toiminnalle alalla. Tämähän on tietenkin ihan keskeinen seikka. Sitten asia, josta ehkä en ole esittelijän kannoilla tai ainakin josta mielestäni täytyy esittelijän kanssa keskustella, nimittäin tarkistus 18, jossa puhutaan vapaaehtoista työstä, onpa se sitten kokopäiväistä, osa-aikaista, taikka tapahtuupa se sitten vapaa-aikana. En tiedä tämän eurooppalaisesta lisäarvosta. Täytyypä vielä käydä keskustelua ja katsoa, että miten tämä sanamuoto tehdään. Sitten tarkistus 19, sitä tuen siinä mielessä, että meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että ei ole mahdollisuutta työpaikkojen korvaamisiin, korvaamiseen näillä toimilla. En ole sanamuodosta tässäkään ihan varma, mutta avustajamme ovat taineet asiasta jo hiukan keskustellakin. Eli tässä on paljon hyvää ja yhteistyö esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa jatkuu. Kiitos oikein paljon. Thank you. Uh... Kiitos. Mä sen, että herra Hetman korvaarvoiset Tanskaan. Tämän puheenvuoron teidän. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, jeśli koleżanki i koledzy pozwolą, e, kilka słów. E. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minun puolestani. Minä olen, olen mukana tässä, tässä työssä ollut jonkun aikaa jo. Lausuntohan on ihan hyvä. E, tässä valmistelija on tehnyt oikein, oikein hyvää, hyvää työtä. Ja hänen kanssaan olen kyllä ihan samoilla linjoilla. Ylipäätänsä kannatan ajatusta, jonka mukaan Euroopan solidarisjoukot perustuvat vapaaehtoistyöhön, mutta mutta siinä on tämä työllistymisulottuvuus myöskin, mikä miellyttää. Ja hämmästyttää vähän tämän keskustelun saamaa suuntaa, koska jotkut haluavat ne kokonaan luopua tästä työ, työ- ja harjoitteluulottuvuudesta. Minusta tämä on ihan hyvä osa tästä, koska tällä tavalla paitsi opetetaan nuorille solidarisuutta, myöskin sitten työnteon merkitystä. Samoin ymmärtääkseni solidaarisuus kohdistuu myöskin niihin siis, jotka ovat vailla työtä tällä mantereella. Kaikki sellaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on tukea nuorisoa, tarvitsevat konkreettisen ulottuvuuden ilmiö. Se on joka ainut työpaikka, joka täällä mantereella syntyy, on kultaakin kalliimpi. Ihmiset, joita tämä koskee, mieltävät, että, että me ajattelemme heitä. Ihan, ihan käytännön täytäntöönpano on olennaista ja jos tällainen mahdollisuus heille, heille tarjotaan, kenties ehkä paras työpaikka, mitä heillä tähän asti on ollut. Se on aika harvinaista nyky-Euroopassa. Sen vuoksi haluaisinkin kannustaa, että eurooppalaisia solidarisuusjoukkoja mietittäisiin ikään kuin välineenä auttamaan työttömiä nuoria meidän jäsenvaltioissamme. Kiitos. Thank you, Lopez. The floor. Kiitos, Lopez. May Sorry. E, e, bardzo przepraszam, bo... E, Minä en korvaa mainittua pohjaa. Esera Postakentän olen EPPstä niin ja työskentelen aluevaliokunnassa tämän mietinnön puolesta. Okei, okay. nyt Pimenta Lopes. Kiitos. Puheenjohtaja Noju, tämä voi olla hiukan hämmentävää joskus. Meillä on äh, ehdotu, komission ehdotuksen liittyen äh, moniakin vastalauseita, emmekä vielä oikein voi olla samoilla linjoilla kuin esittelijä. Mielestäni tämä viimeinen mm, puheenvuorokin osoittaa olemassa olevat pelot, ja näitä pelkoja on todella meilläkin tässä yhteydessä. Eilen järjestettiin Eurofondin aloite, puhuttiin työstä ja puhuttiin tähän yhteyteen liittyvistä petoksista ja myös siitä, että on olemassa vaara, että vapaaehtois työ korvaa oikeat työpaikat ja tämä tässä ehdotuksessa on vaarana, koska tässä kyse on ilmaisesta työstä, ei maksetusta työstä. Niin tässä nyt sitten sanotaan, että tämä on jotenkin solidaarista, mutta meidän mielestämme ei ole ollenkaan. Meillä on hyvin suuria epäilyksiä näiden työpaikkojen suhteen emmekä katso, että Euroopan unioni voi perustua yksin oman solidaarisuuteenkaan, ei se nyt todellakaan niin ole. Eli tämä Euroopan unionin tämänhetkinen suuri kriisi erityisesti johtuu siitä, että solidaarisuutta ei ole, ei eri kansojen ja kansalaisten välillä, mutta ei myöskään erityisesti eri jäsenvaltioiden välillä. Ja kun ajatellaan tätä ohjelmaa itseään, niin ei tässä ole yhtään mitään muuta uutta. Ähm, nämä asiat sisältyvät moniin muihin EU-ohjelmiin jo tällaisenaan Erasmus Plus, kansalaisten Eurooppa ja niin edelleen. Kyllä monet ohjelmat yhdessä jo kattavat oikeasti tämän alan ja näin ollen kyse onkin välineestä, joka yhtäältä haluaa osoittaa jonkinnäköistä solidaarisuutta, mutta kyllä tähän samanaikaisesti liittyy hyvin monia epäilyksiä. Ja sitten kysymys siitä, äh, tämä hanke oikein on tarkoitus toteuttaa. Tämä muistuttaa meitä esimerkiksi nuorisojoukoista, joita meillä oli aiemmin. Kyse oli esimerkiksi kouluista ja Euroopan yhtenäisyysajatuksesta ja niin edelleen. No, mitä tähän itse ehdotukseen tulee sen sisältöön, niin jotkut esittelijänkin ilmaisemista huolenaiheista ovat meillä, meilläkin mielessä esimerkiksi tietyt muutokset, joita ja muutosesitykset, joita hän on tehnyt, ovat kyllä ihan hyviä, mutta työllisyysvaliokunnassa mielestäni voidaan vain rajallisesti tähän asiaan puuttua, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä, palkkatyöstä, niin kyllä tässä voitaisiin mennä vielä paljon pidemmälle. Ja tästäpä syystä tässä vaiheessa ää, eh, olemme aika pidättyväisiä komission ehdotuksen suhteen suhteen, mutta esittelijän ehdotuksia pidämme hyvänä. Joel Mela is not... Joel Mela ei ole paikalla. Herra Martin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, mitä herra Benify puhui Euroopan solidaarisuusjoukoista ja olen kovasti arvostanut näitä turvalausakeita, joilla pyritään turvaamaan nuoria. Eikä jätetä aloitetta työsävaltiolle, hän painottaa sitä, että säännöt, erityisesti työoikeutta koskevat, koulutusta koskevat säännöt, tulevat pätemään tähän. Se on oikein kiinnostava näkökulma. Solidaarisuuden lisääminen vapaaehtoisuuden lisääminen on hyvä idea. Voi ajatella, että komission idea on hyvä, mutta Robin ei, ei sitä ehkä sano, mutta hän, hänellä on kuitenkin jotakin huolia. Niistä edellinen puhuja puhuikin aika suoraan. Kysymyksessä ovat 17-30-vuotiaat nuoret. 30-vuotiaana ei mielestäni ole enää kauhean nuori. Ja tässä on vähän kuitenkin maskeerata <clears throat> työttömyyslukuja. Ja kysymys on löytää 17-30-vuotiaille nuorille ja ehkä sitten 35-40-vuotiaille vuosille, vuotiaille vastaisuudessa pelkän, että eikä tässä tätä vapaaehtoisuutta, palkatonta vapaaehtoisuutta keinona. Herra Benny Fey on todennut tämän. Tässä on puhuttu, että tämä keino saada koulutusta ja päästä työmarkkinoille. Kyllä. Onko tämä koulutus, joka ehkä antaa ammattipätevyyden, on myös ammattitodistuksen osaamisesta, vai? ja tämä on epämuodollista, vai saako tästä joku paperin käteen? Vähän samalla tavalla kuin osaaminen voidaan osoittaa. Voiko tämä aitoa lisäarvoa? Sillä huolen aiheemme. Eli tässä on tämmöinen valtava EUn mainosoperaatio vapaaehtoisuuden kautta sen osoittamiseksi, että eu nyt on kuitenkin johonkin. Mutta tässä nuorten selkänahalla 17-30-vuotiaiden selkänahasta tämä revitään. Tämä on Samson niin Herveni päättänyt hyvää työtä. Hän ei käytä samaa kieltä, mutta hän haluaa, että operaatio lähtee liikkeelle. Madam please. Děkuji eh, za udělení slova. Eh, děkuji také za předložení zprávy. Kiitos. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos valmistelijalle tästä lausunnon valmistelutyöstä, muutosehdotuksista nämä eurooppalaiset solidarisuusjoukot voivat olla keino päästä toteuttamaan toiveitaan vapaaehtoistyöstä ja samalla saada päästä työn syrjään kiinni. Tämähän on asia, jossa Euroopan unionin olisi hyvä tilaisuus näyttää solidaarisuushaluaan sekä toisaalta to, pystyvyyttään luomaan työtilaisuuksia. Tätä kautta avautuvat harjoittelupaikat. Harjoittelupaikat avaavat myös sitten ovia tulevaisuuden vakinaisiin työsuhteisiin tällaiset äh, takuuohjelmat, nuorisotakuuohjelmat ja muut tyyp, tämän tyyppiset hankkeet ovat tietysti hengeltään saman, samanlaisia, mutta eivät varsinaisesti äh, pureudu tähän äh, työllisyysulottuvuuksiin ollenkaan. Näin herra valmistelijan työ on, on, on tässä hyvinkin oikean suuntaista, että luodaan sitten tällaisia työmahdollisuuksia harjoittelupaikkojen kautta, jotka sitten kohentavat nuorten ammattitaitoa ja ammattipätevyyttä jo heti alusta pitäen. Ja tämähän tukee sitten tätä vapaaehtoisuuspuolta niin ikään. Olen kulttuurivaliokunnan varjoesittelijä tässä kokonaisuudessa. Mekin teemme tähän sitten muutosehdotuksia koskien tätä vapaaehtoisuutta, koska haluaisin, että tämä Euroopan vapaaehtoispalvelu ei, ei kokonaan hyytyisi me haluaisimme olla, olla tämän 20 vuotta jo jatkuneen aivan erinomaisen hankkeen takuumiehinä jatkossakin. Euroopan komissio äh, toteaa omassa ehdotuksessaan, että äh, samalla kun tämä uusi asetus tästä, näistä solidarisuusjoukoista astuu voimaan, Euroopan äh, vapaaehtoispalvelu tulisi tiensä päähän. Eli se ei enää sitten sisältyisikään tähän uuteen aloitteeseen, minkä vuoksi kulttuurivaliokunta Eh, ahkeroi tämän asian kimpussa erityisenä erityisen päättäväisesti ja jättää sitten muutosajatuksia juuri tätä hanketta tukemaan, tätä ulottuvuutta tukemaan. Eh, Kiitos kysymyksistä. Kommenteista puheenvuoro Etelhärveni vai? Mikä on reaktionne? Sì, grazie. Non voglio dilungarmi troppo. Kiitos. Eipä tässä tarvitse kovin pitkään minun enää puhua. Nämä perussa perusasiathan mainitsinkin jo tuossa alustuspuheenvuorossani. Tässä kuulin nyt kollegoita, kuulin varjoesittelijöitä. Kiitän kaikkia hyvin rakentavasta lähestymistavasta tässä keskustelussa. Ähm, mielestäni kaikki tärkeät kysymykset tässä keskustelussa ja puheenvuoroissa tulivatkin esiin ja äh, pitkälti olen kyllä hyvin tyytyväinen jo tietenkin siihen, että jo tekemääni työtä tässä pidettiin hyvänä ja olen ihan varma siitä, että tältä pohjalta voimme saada aikaan yhteisen linjan kyllä. Ehkä pari yksityiskohtaa vielä voisin nostaa esiin näiden äskeisten puheenvuorojen pohjalta. Erityisesti kollegalle Harkin voisin todeta seuraavaa. Olen täysin varma siitä, että että voimme tämänkin kohdan kyllä yhdessä selvittää. Ei tässä nyt mitenkään ähm, pyritä äh, laittamaan vastakkain äh, julkista ja yksityistä sektoria, pikemminkin voittoa tavoitteleva ja voittoa tavoittelematon ja tässä mielestäni, jos vapaaehtoistyötä halutaan käyttää tai työntekijöitä, niin äh, siinä, siinä tapauksessa voiton tavoittelu ei saa olla äh, pohjana. Tämä on hyvin monimutkainen asia äh, ja kun juuri harjoittelijoita käytetään, niin tässä pitää olla tarkkana. Mutta uskon, että voimme saada aikaan hyvät kompromissit ja näin ollen ratkaisun, jonka voimme sitten kaikki hyväksyä. Tarkistus 23. Siinä kyse on, ja tähän viittasi erityisesti kollega Mahtään, niin siinä kyse on tavoitteesta nuorisojärjestöt ovat tämän asian toistuvasti nostaneet esiin, eli että pehmeät taidot ovat asia, jota tulisi kehittää, kun kokemuksia – kerätään. Mutta kiitokset varjoesittelijöille eh, ja kiitos puheenvuoroista tänään. Ja olen aivan varma siitä, että yhdessä saamme aikaan hyvän eh, lopputuloksen, eh, yhteisen lopputuloksen, jonka kaikki voivat hyväksyä. Ja mielestäni kaikissa puheenvuoroissa lähtökohtana oli kyllä halu kompromisseihin ja yhteisen linjaan. Kiitos paljon. Time also for... Meillä varmasti aikaa vielä kuulla komissiota lyhyesti. Oi, kun siellä puhuu. Arva Vella. So, thank you, Madam Chair. I will... Kiitos puheenjohtaja. Hat DG-koulutuksesta puhu ensin ja Maksin kommentoi sitten tästä ammattikoulutuspuolesta. Paljon kiitoksia kommenteista. Me olemme iloisia kuullessamme kommenttejanne ja keskustelisimme tästä asiasta kanssanne ja haluaisimme esittää jotakin kommentteja. Ennen pääkohtia voisin ehkä lyhyesti esittää huomiota kahteen asiaan, jotka kuulin, eli selkeyttävän asioita. Ensinnäkin tästä vapaaehtoisjärjestelmästä – me mä teidän arvion Euroopan vapaaehtoispalvelusta ja olemme iloisia, että parlamentti on tyytyväinen siihen. On totta, että tämä nime ei ehkä käytetä, mutta me mitenkään halua heittää menemään 20 vuoden hyviä kokemuksia Euroopan vapaaehtoispalvelusta. Päinvastoin haluamme hyödyntää kokemuksia ja hyödyntää aikaisempia kokemuksia uusissa solidaarisuusjoukoissa. Ja sitten validointi. Tätäkin me mietimme, validoidaanko tämä. Ja artiklassa 4 mainitaan suoraan, että me odotamme, että vapaaehtoiskokemusta tulee jonkinlainen validointitodistus. Tämä on epämuodollista, mutta kokemuksemme mukaan voimme, voimme hyödyntää vapaaehtoispalvelun kokemuksia nuorissa passista, joka oli eräs validoinnin muoto. Ja meillä on myös ostoksia epämuodollisen koulutuksen validoinnista ja sertifioinnista, että nämä auttavat jäsenmaita lisäämään solidaisuusjoukkoissa saadun kokemuksen muodollistamista tai validointia. Täällä käytiin keskusteluita, tai meillä käytiin keskusteluja, jotka heijastuvat herra Fein lausunnossa. Ensinnä rajat ylittävä vapaaehtoisuus ja sitten omassa maassa tapahtuva vapaaehtoisuus. tarkistus neljä. Sinä haluat sekä kansallisia että ylikansallisia vapaaehtoisuuden muotoja, jotta tietää, että poikkeuksia voitaisiin tehdä heikommassa asemassa oleville nuorille. Haluaisin mahdollistaa sen, että tällaista sijoittamista tapahtuisi muillekin nuorille kuin niille, joilla leimataan huonommassa asemassa oleville kaan muussa maassa tapahtuvat tapahtumat ovat hyödyllisiä huonommassa asemassa nuorille, mutta on myös muuta on ihmisiä, joilla on esimerkiksi vastuu lapsen tai joku vanhemman ihminen huoltamisesta. Tässä tahtoo olla solidaarisia ja hyödyntää tällaisia aloitteita myös joskus heikommassa asemassa olevat nuoret eivät halua, että he nimetään näin, eivätkä he halua leimautua. Mä haluan jättää tämän avaimemmaksi. Viimeinen argumentti voisi olla, että, että kaikissa asemassa ei ole tarjolla kansallisia järjestelmiä. Olisi sääli, jos nuoria suljetaan pois tai ei tarjottaisi samanvertaisia mahdollisuuksia nuorille heidän kotimaastaan riippumatta. Siksi me haluaisimme omassa maassa tapahtuvia sijoituksia myös mahdollistaa. Sitten täällä keskusteltiin sitä, mitkä organisaatiot olisivat oikeutettuja osallistumaan. Ja herra Benifeite lausunnossa ehdottaa sitten voittaa tavoittelemat ja ei tavoittelemattomat yhteiset molemmat voisivat osasta toiseen harraa, mutta toiseen vain ei voi olla tavoittelematta. Mitä ensimmäiseen harraan tulee, me olemme samaa sen pääperiaatteen kanssa samaa mieltä, että vapaaehtoiset järjestelyt eivät saa johtaa työpaikkojen korvaamiseen. Epäilemättä nämä pitäisi olla. tämän varmistamiseksi meidän näkemyksemme on, että työpaikkojen korvaaminen ei ole riippuvaista organisaatiosta tai oikeasta muodosta, vaan tartun työpaikan luonteesta. On ilmeinen riski, joka haluamme välttää, me haluamme halua edistää ilmaistyötä. Me emme halua kuitenkaan edistää ilmaistyötä, ei vapaaehtoisjärjestössä myöskään. Meillä on laatumittareita, joita käytämme Euroopan vapautuspalvelussa sanottuna akkreditointijärjestelmä ja tuen hakujärjestelmä. Ja, ja näillä me pyrimme varmistamaan, että kyseessä on aito vapaaehtoistyö eikä peitelty palkaton työ. Että se solidaarisuus ei välttämättä ole kiinni organisaation oikeudellisesta muodosta. Oikeudelliset muodot vaihtelevat Aikaisemmin ehkä jaot olivat selkeimmät, mutta nyt järjestelmät ovat monimuotoisempia, ehkä rajat ovat summentuneetkin. Niissä yritykset luovat toisaalta säätiöitä ja pienet organisaatiot. Joskus vapaaehtoisesti, joskus rahoituksen puutteessa luovat sosiaalisia yrityksiä selviytyäkseen. joskus käydäkseen kauppaa. Tarjotaanko julkisia varoja tai muuten ei ole tarjolla. Emme halua ei-ajattuja vaikutuksia esimerkiksi, että suurten yritysten luomat säätiöt loisivat vapaaehtoisjärjestelyjä ja muut yritykset eivät pääsisi mukaan. Toisaalta mä halusimme siis sulkea pois pieniä vapaaehtoisjärjestelyjä tai, jotka ovat luoneet esimerkiksi osuus minä lopetan minua mastojettien ajan kulusta. Olen Euroopan vapaaehtoispalvelussa järjestelmä, joka mahdollistaa, että yritykset osallistuvat jossain osana yritysten sosiaalista vastuuta. Tämä toimii aika hyvin, niin me pitäisimmekin tästä järjestelmästä. Emme halusi sulkea yritykset, ja että ovat tässä vuoksi. Anteeksi, että tämä kesti, mutta Max halusi vähän puhua vielä. Minute, I would be very brief, but I'm um, from Disemployment. Ihan eh, lyhyt hetki vielä. Haluaisin kiittää tästä lausunnosta. Ja tämä on tällainen toimielinten välinen prosessi, <clears throat> edustaa sitä parhaimmilla. Totta kai minä kannatan tätä eh, työllistymisulottuvuutta er-, erityisen, erityisen mielelläni Tämä kaikin tavoin tarjoaa uusia mahdollisuuksia nuorille näinä ankeina aikoina. Haluan varmistaa sen, että me teemme tässä kaikkemme, että laatu säilyy korkeana, me vältämme matalapalkkaisuutta ja tällaista halpaa, halvan työvoiman käyttämistä. Meillä on tällainen laatu kirja täällä taustalla, jonka Äh, josta haluamme pitää kiinni. Nämä äh, harjoittelupaikat tietenkin äh, edellyttävät kunkin maan kansallisten työehtosopimuksien noudattamista. Vähimmäispalkka koskee myöskin näissä töissä ohjattavia nuoria. Kannatamme eri toimiin, toimien välistä erottamista. Sekin on olennaista, mikä tässä lausunnossa mainittiin. Ja sitten tämä ajoitus vielä lopuksi. Tiedätte, että tämä aloite on osa tällaista yhteistä julkilausumaa ja se piti saattaa toimintakuntoon jo tämä vuonna. Ehkä jo kuulitte kenttä eilen Koreperissä tässä astuttiin pari askelta eteenpäin. Puheenjohtaja on luvannut tämän neuvostossa ottaa esille parissa viik- pari viikon sisällä. Asia, asia nyt kähtelee lupavasti eteenpäin sekä parlamentissa että neuvostossa. Tämä näyttää, vaikuttaa nyt siltä, että kolmikantaneuvottelut voidaan aloittaa aika nopeastikin. From the rapporteur, the floor is yours. Esittelee lyhyesti. Yes, thank you. I just... Kiitos. Halusin lisätä vielä näihin äh, komission äh, puheenvuoroihin äh, ja havaintoihin liittyen, että mm, esittelijänä, ja puhun nyt lyhyesti, katson, että näistä ohjelmista – tulee saada malliesimerkkejä tulevaisuutta ää, silmällä pitäen myös ajatellen tätä hyvän tekeväisyysulottuvuutta. Näistä täytyy tehdä parempia kuin olemassa olevat ohjelmat ja mielestäni olisi parempi, jos tehtäisiin tämä ero juuri voittoa tavoittelevan ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan välillä. Mielestäni voittoa tavoittelevat eivät voi käyttää vapaaehtoistyöntekijöitä. Heillä on varaa maksaa harjoittelijoille ja siksi olen tehnyt tämän muutoksen komission alkuperäiseen ehdotukseen. Samoin sitten sijoitukset maan sisällä. En minä halua tässä nyt olla kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät toimi olemaan toimimatta tulevaisuudessakin. Ja siitä syystä halusin rajoittaa mahdollisuutta vain joihinkin äh, ryhmiin, jotka ovat heikommassa asemassa, koska me haluamme eurooppalaista lisäarvoa. Ja jos jäsenvaltio ei toimi, niin se on sitten sen oma ongelma. Kiitos. Kiitos. Kiitos tarkistusten takana ja 15. marraskuuta iltapäivällä. 11. marraskuuta työllisyysvaliokunnassa tämä hyväksytään ja 23. tammikuuta kulttuurivaliokunnassa. Kiitos puheenvuorosta. Siirrytään kohtaan viisi esityslistalla. Muutokset komission delegoituun asetukseen, jotka koskee standardeja ja muita vastaavia eriä komissioon myönnä maksussa jäsenmaille. Anna puheenvuoro komissiolle. Herra Di Antonio, yksikön päällikkö. Puheenvuoro on teidän. Paljon kiitoksia rouva, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia parlamentin jäsenille. Meillä on aika tekninen aihe. Me haluamme yksinkertaistaa sitä tapaa, mitä, millä sosiaalirahastoa toteutetaan kentällä. Kysymys on artiklan 14.1 e- Euroopan ESF-asetuksesta, strateginen rahasto joka mahdollistaa sen, että komissio hyväksyy delegointiasetuksia, joka koskee kustannusvaihtoehtoja. Me yksinkertaistamme hallintaa, vähennämme hallitustaakkaa jäsenmaiden ja hallinta yksikköjen suhteen, niiden ei ne tarvitse lähettää laskuja kustannuksista. Ne voivat hyödyntää Äh, sovittuja yksikkökustannusprosentteja, jotka on hyväksytty asetuksessa. Meillä on nyt neljäs muutoskierros. Äh, ja tämä on ollut aika onnistunut, myöskin kiitos parlamentin työn, joka on osallistunut uudistuskierroksiin, delegaattiin säännöksiin. Voi olla kaikenlaisia toimia, ja jokainen jäsenvaltio, joka haluaa ehdottaa yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja voi taas Me olemme työskennelleet kovasti jäsenvaltioiden kanssa yksinkertaistujen mahdollisuuksien ovat kiinnostuneita. Tämä lisää oikeusvarmuutta jäsenmaissa. Näin jäsenmaat tietävät, että ne voivat olla käyttäneet yksinkertaistettuja ehtoja. Nämä säännöt koskevat myöskin tilin tarkastus- ja auditointimenettelyjä, eli säännöksillä pidetään huolta siitä, että auditoinnin näkökulmasta ja, ja, ja vastuu on jäsenvaltiossa ja komissiossa ja va, vastuu pysyy siinä. Sen lisäksi jäsenvaltiot voivat myöskin tarkastaa edunsaajien toimintaa valitsemallaan tavalla. Tässä on erilaisia toimia, muun muassa julkishankinnat voidaan ottaa tähän mukaan. Tämä tarina alkoi 2015 äh, delegoidussa säädöksessä 2015 kautta 2195, joka hyväksyttiin 9. heinäkuuta 2015. Tämä oikeudellinen väline on aika yksinkertainen. Siinä on pääosa, joka ei muutu tarkistuksessa. Se on kuullut sovellusalla soveltuvat operaatiot, yksinkertaistetut kustannusvaihtelut määritellä jokaisessa muutoksessa muuttuvat liitteet. Nämä no, liitteet ovat aika teknisiä. Ensimmäisessä delegoidussa säädöksessä 2015 kaksi liitteitä käsittelevät ensimmäisiä pioneerimaita, Ruotsia ja Ranskaa joilla yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja joukkoon operaatioita. Ensimmäisessä tarkistuksessa 2016 sitten kaksi, yksi kustannusta otettiin Tsekille ja kaksi, viisi ehdotettiin Tsekille ja kaksi ehdotettiin Belgialle. Tämä tehdään 31. 10. 2016. Siellä oli siis lisää yksikkökustannuksia Tsekille ja uusia Maltalle, Italialle, Slovakialle, Saksalle ja Hollannille. Ja sitten kolmas kierros. Tämä julkaistaan virallisessa lehdessä ensi viikolla 15. marraskuuta tämä astuu voimaan 20 päivää myöhemmin. Tämän jälkeen yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään 13 jäsenmaassa. Itävalta, Liettua, Puoli ja Romania tulevat uusimmaina maille mukaan. Ja Tsekin, Maltan, Italian ja Slovakian kustannus vaihtoehtoja yksinkertaistetaan. Tässä on myös yksi yksinkertaistettu muutettu yksikkökustannus operatiivisella toiminnalla alueella yksi Ruotsissa. Neljäs tarkistus. joku sähkömagneettinen ilmiö nyt tässä toimii, tässä dian näyttämisessä. Neljänteen muutokseen kuuluvat näissä asiat, tästä tänään keskustellaan. Sen on kahdet yksikkökustannukset Ranskalle ja Ruotsille ja yksikkökustannukset Saksalle ja ensimmäistä kertaa Kyprokselle. Eli neljännen muutoksen myötä Kyproksen mukaan tulla merkitsee, että yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään 14 jäsenvaltiossa. Minkälaisia muutoksia tehdään nyt? Ruotsin tapauksessa nyt peruutaan, mutta nyt meillä on vaikeuksia liikkua diasta toiseen. Ruotsin tapauksessa muutokset täydentävät kolmatta muutosta, jossa komissio jätti pois toiseen yksikkökustannusten virran prioriteettialueelle kaksi, yksi ja kaksi Ruotsin tapauksessa. Ja Raskan tapauksessa nuorisotyöllisyysaloitteessa tapahtui muutos. Tämä kustannukset nousevat 3600 6000 400 nuorisotyöllisyysaloitteessa. Tämä johtuu siitä, että räätälöidyt ratkaisut, joita tarvitaan nuorelle ovat kalliimpia kuin aikaisemmat ratkaisut. Ja tässä on kolme uutta yksikkökustannusta, joka liittyy inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen Saksassa. Tämä toimii Saksassa tässä yksinkertaisesti kustannusvaihtoehtoja Kyproksella on samanlainen järjestelmä kouluille ja sosiaaliselle inkluusiolle. Ja sitten sitten yksikkökustannukset, jotka koskevat keskushallinnon toimintaa sosiaalipalveluiden hallinnossa. Ja nämä ovat kuukausimaksut, jotka perustuvat palkka-asteikkoihin. Tämä on ollut olla teknistä. Mutta teknisestä huolimatta näette, että tämä tulee yksinkertaistaa hallintovirkamiesten ja jäsenvaltioiden elämää. 14 jäsenmaata on siis mukana. Eli 7 miljardia saserahaston menoista on katettu tämän yksinkertaistetun kustannusjärjestelyn myötä. Tämä ei ole enää mikään kokeilu. Me olemme valtavirtaistaneet yksinkertaistamista kentällä. Me haluamme edistää tätä kaudella 2014-2020 ja edelleen hyödyntää tätä vuonna 2020 jälkeen uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olemme myös tyytyväisiä parlamentin tästä omnibuslainsäädännöstä, jossa tämä laajennetaan sosiaalirahastosta yleisiin ra- rahastoja koskeviin sääntöihin. Olemme kiitoksia parlamentin tuesta aikaisemmilla muutoskierroksilla ja toivottavasti tälläkin kierroksella. Thank you. Mr. Pridinski has asked for the Kiitos, Pridinski. Very briefly and I would like to... Kiitos, ihan lyhyesti vain. Kiittää komissiota tästä alustuksesta erittäin hyvä, että tämä on nyt esityslistalla nimenomaan siitä, niistä syistä, joita äsken toitte esiin. Täällä yksin, yksinkertaistetun kustannusvaihtoehtojen ö, tie ja kokeilu on huomattavasti edullisempaa edunsaajille tietysti, tai hyödyksi kaiken tavoin. Valiokunnassa olemme pyrkineet tukemaan sitä, että tätä vaihtoehtoa yhä laajemmin sovellettaisiin käytännössä – Kenties äh, komission edustaja voisi vastata kysymykseeni, eli että voitaisiinko mennä hiukan pidemmällekin, kun tällä haavaa ollaan menossa, että artikla 14 äh, sosiaalirahastoasetuksessa myöskin sitten korvat otettaisiin mukaan tähän uuteen asetukseen. ymmärtääkseni, että tämä on, no, artiklat ovat tällaisia ristikkäisiä. Eli siinä äh, mahdolliset edunsaajat voivat löytää sitten heitä koskevat muutkin äh, tekst, äh, edut mu, muissakin tekstivaihtoehtoissa, muine kustannusvaihtoehtoineen. Voisitteko kenties sitten lisätä sen vielä siihen tekstiin niin, että valiokunta sitten saa aina näistä tietoa ja viittaukset myöskin sitten täsmällisiin artikloihin. Um, Kuka vielä on pyytänyt puheenvuoroa? Harkin. sitten oli suora kysymys Pirinskiltä. Harkin. Kalvejan äh, Jean pyysi minua äh, puhumaan puolestaan ja toteamaan, että nämä muutos, e, e, muutokset, joita ehdotatte komission taholta, ovat e, hyvin suoraviivaisia, me emme vastusta niitä ja mukava nähdä, että Kypros on nyt lisätty niiden maiden luetteloon, jotka voivat näitä vaihtoehtoja käyttää. Kysyisin vain, että minkälaista dataa jäsenvaltiot toimittavat niin että voitte sitten tehdä laskelman yksinkertaistetusta kustannusvaihtoehdosta ja teettekö tämän säännöllisesti ilman, että jäsenvaltiot antavat panoksia siis oma-aloitteisesti vai miten tämä toimii? Lopuksi vielä toteaisin, että mukava nähdä, että 50 prosenttia jäsenvaltioista käyttää yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, koska mielestäni tämä on Äh, hyvä äh, askel äh, jälleen byrokratian vähentämiseksi ja on hyvä, että joukko muitakin jäsenvaltioita ovat ilmaisseet kiinnostuksensa käyttää näitä menettelytapoja. Kiitos. Thank you. Then you can try to answer the... Kiitos. vastaa vasta kysymyksiin. Thank you. Uh, the... Kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä jäseniltä. ehkäpä menen tässä nyt järjestyksessä. Ensin Pirinski. Viimeinen kolmikantaneuvottelu ainakin Nempel-valiokunnan kanssa on järjestetty ja neuvoston kanssa ja tämä on nyt sitten osa lainsäädäntöä, jota on ehdotettu ja tähän mennessä tästä on nyt sitten tosiaan sovittu kolmikanta neuvottelujen tasolla olemme tähän kovasti tyytyväisiä, koska kolmikantaneuvottelut pyrkivät, niin kuin sanoin, paitsi parantamaan ESF asetuksen, sosiaalirahastoasetuksen yksinkertaistamissa pyrkimyksiä näiden maksujen suhteen, mutta näin todella voidaan yksinkertaistaa toimintaa kentällä rahastojen edunsaajien piirissä ja näin ollen tämä on meidän mielestämme oikein äh, myönteinen asia. Ja kiitän äh, myös äh, todella kolmikantaneuvotteluista ja myönteisestä hengestä. Sitten Ashworthin kysymys datasta jäsenvaltiot ovat toimittaneet meille historiallista dataa, eli ei tämä ihan mielivaltaista suinkaan ole. He ovat toimittaneet meille niin kutsutut proxy-kustannukset pohjautuen siis jo tarkastettuun historialliseen dataan. Ja tässä tilintarkastajat ovat olleet jo tosiaan prosessissa mukana, eli ennen kuin nämä päätyvät delegoituun säädökseen, meillä on varmuus siitä, että tieto ja tämä data todella on edustaa todellisia kustannuksia ja voi siis todelliset kustannukset korvata. Tämä on yksi lähestymistapa. On toinenkin lähestymistapa, joka kolmannessa muutoksessa delegoituun äh, säädöksen nousee esiin. Ensimmäistä kertaa nimittäin EU-tasolla tällainen yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto koulutusalan kustannuksille. Tässä lähestymistapa on erilainen, koska tämä perustuu Eurostatin dataan eri, osa, tai eri tason koulutuksen osallistujista ja erilaisista kustannuksista äh, per taso. Ja nämä tiedot äh, ovat tosiaan jäsenvaltioilta peräisin ja Eurostatin keräämiä, joten meillä on tällainen makohtainen taulukko joukko koulutuskustannuksista. Tätä siis ei suinkaan jäsenvaltioiden ole eh, pakko eh, soveltaa, mutta voivat niin tehdä, jos se niiden mielestä eh, niiden työtä helpottaa ja yksinkertaistaa. Kyllä, tosiaan 50 prosenttia jäsenvaltioista on jo mukana, mutta mielenkiinto näyttää olevan suurta, eli aina kun otetaan uusia kustannuksia mukaan, Tähän yksinkertaistamismalliin jäsenvaltiot ovat innokkaasti mukana, mutta myös ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä kuulu tähän mukana olevien ryhmään, ovat yhä kiinnostuneempia nekin. Ja meillä on aika proaktiivinen lähestymistapa myös komissiossa, sillä me todella äh, mielellämme annamme jäsenvaltioille tukea ja, ja tietoa ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä mukavaa. olemme tyytyväisiä. Ja käyttämällä tätä yksinkertaistettua äh, kustannuslaskentamallia, äh, niin varmasti myös seuraavassa rahoituskehyksessä monivuotisessa rahoituskehyksessä tilanne tulee olemaan entistä yksinkertaisempi. Kiitos paljon. Thank you. Thank you. Eh. Kiitos teille. Aikataulu on seuraava. Vastalauseet ja sitten on sen takaraja 13. marraskuuta työllisyysvaliokunnassa ja neuvoston vastalauseiden takaraja ja takarajan pidentämiseen pyytämisen takaraja on 21. joulukuuta. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla. Eilen meillä oli eläväinen lounas eilen ja keskustelu, jossa käsittelemme työtä, pimeätä työtä, harmaata työtä. Se oli hyödyllistä. Nyt me me samaan valiokunnassa. Ja annan puheenvuoron ensiksi asiantuntijoille – Komission edustaja Korelle ei ole paikalla. Herra Yves Kalles on Ranskan edustaja ja foorumin varapuheenjohtaja herra Kalde. Olette paikalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti herra Nikoel saapuu paikalle. Sillä jäämme puheenvuorot ja hän täsmentää näitä budjettikysymyksiä. Ja minun piti puhua teille ensimmäisestä ko- kokonaisarviosta, joka meidän työvaltio, kun tämä on tehnyt, ja Ransk- jossa edustan Ranskaa, on lyhyesti. Ensiksi kertoisin, mistä puhun. Kerro foorumin työn taaseesta ja ensimmäinen arvioni tästä näistä haasteista. Ja tässä puheenjohtajana ja Ranskan edustajana olen tämän osa-aikaisen vapaaehtoisen työn lisäksi olen ollut Ranskan työtarkastusviraston rajoittaja. Olen ollut uudistamista Ranskan työtarkistuksen uudistamista. Haluamme tehokkain ää, äh, toimia luvatonta työtä vastaan luomalla Euroopan taassa on ää, äh, tarkastusjoukkoja. Luovan tästä tehtävästä voisi sitten, mutta edustan Ranskan sosiaali tarkastusviraston edustajana. Eli Äh, Lorena, Renard, Renat Louis Latviasta on ottanut osaa minun kanssani sihteeristön töihin. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja meidän pitää painottaa, että komissio ja puheenjohtajat ovat tehneet hyvää yhteistyötä me emme ole mitenkään äh, sivuosassa, vaan foorumi on työskennellyt täysin mitta. Sitten me tapaamme sekä paikan päällä, sitten meillä on puhelin- ja videokokouksia, seuraamme ohjelmaa ja pyrimme myös tekemään sopeutuksia ohjelmaa vuoden aikana. Mitä tuloksiin tulee, Niitä täytyy tarkastella siitä näkökulmasta, miten tyytyväisiä sen formin jäsenet ovat valtiot ja edustajat ja työnantajajärjestöjen työ, edustajat. Me olemme saaneet 28 vastausta 23 jäsenvaltioilta. Kysymys on ollut, missä määrin Tämä foorumi on valistanut tavoitteiden saavuttamisen, miten hyvin se noudattaa missiotaan ja muutaman kuukauden toiminnan jälkeen vastaajat ovat sitä mieltä, että on edetty mission toteuttamisessa 34 prosenttia vastaajista painottaa, että tulokset ovat hyviä tai erittäin hyviä ja 46 prosenttia sitä mieltä edistys on ollut maltillista globaalisti meillä on oikein hyviä, meillä on kohtuulliset tulokset. Ja sitten tematiikka, alue, jossa on enemmän, eniten tyytyväisyyttä, on käytänteiden vaihto jäsenmaiden kesken. Meillä on erilaisia organisaatioita, erittäin erilaisia työtapoja, ja nämä käytänteiden vaihtaminen on oikein hyödyllistä kaikille, tuottaa tuloksia ja ymmärrämme paremmin, miten kollegat työskentelevät, miten he tarttuvat aiheeseen ja näistä käytänteistä voi inspiroitua. Tällä kohta, mihin jäsenet ovat tyytyväisiä, on osaamisen ja tietojen kasvu. Meillä on erittäin päteviä asiantuntijoita, jotka ottavat osaa työhömme. Ja olemme tehneet tutkimuksia, auttavat meitä tuntemaan paremmin tätä ilmiötä kautta Euroopan. Tämä auttaa meitä ymmärtämään ilmiötä myös omissa maissamme. Siellä, missä vastaukset ovat maltillisempia, on formiin vaikutus viranomaisten ja toimijoiden kykyyn parantaa tehokkuutta. Uskon, että tämä on ihan ymmärrettävää, kun toiminta on ollut vasta muutama kuukausi. Ja sama koskee myöskin foorumin kykyä parantaa jäsenmaissa viranomaisten toimintaa, mutta nämä asiat ovat kunkin jäsenmaan viranomaisten vastuulla. Minkä takia jäsenet ovat sitä mieltä, että tämä foorumi on hyödyllinen? Yleisin vastaus on, 93 äh, prosenttia on sitä mieltä, että, että tämä on tärkeintä. Mutta myöskin hallinnollisen kapasiteetin parantaminen on aihe, joka johtaa myönteisiin vastauksiin. Kun me kuulemme kollegan esittelevän työtään, ja me täysistunnossa meillä on ollut teemapäiviä. Me voimme yhdessä verkostoitua myös ja puhua, määritellä prioriteetteja. Jos puhutaan farmin edustajien kantoja, niin edustajat jakavat paremmin foorumin tietoja sisäisissä organisaatioissa tämän raportin myötä, mutta tiedonvaihtoon ei ole niin hyvää muun oman maan hallinnon suuntaan. Eli tiedon jakamisen suhteen on vielä parannettavaa. Mitä johtopäätöksiä voimme tehdä? Jäsenmaat ovat sitä mieltä, että foorumin myötä syntyy kontakteja muihin jäsenvaltioihin yhteistyön aloittamiseksi, käytäntöiden vaihtamiseksi tai, tai yhteisen valvonnan toteuttamiseksi. 71 prosenttia vastanneista maista antoi myönteisen vastauksen ja muut maat sanoivat, että lähikuukausina tähän ryhdytään. Ja selvää vastauksista on, että foorumin antama oppi auttaa kehittämään työtä omassa maassaan. Ranskassa tämä holistinen lähestymistapa on ollut meille erittäin arvokas. Yhteenvetona näen, että aika lentää Me vaihdamme tietoa, asiantuntemusta, luomme siltoja jäsenvaltioiden kesken ja verkostoimme hallintoa. Ja muutamassa kuukaudessa olemme onnistuneet tehtävässämme. Haaste on luoda kentällä ja valvonnassa tehokasta yhteistyötä ja muuttaa tämä rajat yhteistyö päivittäin pitkäjäiseksi toiminnaksi. Tämä foorumin institutionaalinen puute, eurooppalaisuus vaikeuttaa yhteistyön lisäämistä kentällä. On vaikeuksia tiedon vaihtamisesta ja olemme aloittaneet tutkimuksen eri esteistä valvonnassa. Meillä on vaikeuksia, jotka johtuvat tarjousten hankintasopimusten tekemisessä. Kiitos. Thank you very much. Uh, uh, uh. Kiitoksia kovasti. Jäi kertomatta, että, että äh, vain viisi minuuttia puhujaa kohti, koska äh, asia on paljon listalla. Rodi Corell seuraavaksi pääsee ääneen joka on komissiossa liikkuvuusosaston johtajana ja hän on tässä myöskin toisena puheenjohtajana. Kiitoksia pahoittelen myöhästymistä, mutta turvallisuustarkastukset täällä ovat tosi tiukkoja. Äsken jo kuultiin olennaisin tästä kaikesta. Me, mehän pidämme komissiossa koko tätä foorumia menestyksekkäänä. E, Pirinskin varmi, varmaan tässä on eri linjoilla, kun puhun, että tämmöiset konsortiotoimet eivät aina, aina tuota tulosta, joskus vedetään vesiperään, mutta nyt minusta ei ole vedetty. Tämä on ollut erittäin tehokas koko alusta. Sitten vielä tästä koko foorumista ja sen koostumuksesta se on tietysti, kuten sanottu, komission äh, äh, hoteissa. Meillä on äh, kaksi kansanpuheenjohtajaa ja yhteispuheenjohtajaa eri jäsenmaista, mikä on tietysti hyvä. Se on tärkeää, koska se antaa vähän suuntaa koko foorumin keskustelulle. Toinen seikka, jonka halusin ottaa esille, on, on jäsenmaiden edustus, edustus ja sen lähtö. Siellä on esimerkiksi verohallinnosta työlainsäädännön asiantuntijat ja näin poispäin. Se ovat olennaista ja ei, ei pidä unohtaa myöskään ammattiliittojen läsnäoloa sekä EU-tasolla että sitten myöskin tätä keskustasolla, tai siis jäsenmaiden tasolla ja teollisuusliittojen tasolla. Toki tuo lisää syvyyttä foorumin toimintaan. Se olisi ensimmäinen asia. Sitten tänä vuonna kun tätä käynnisteltiin, oli pieniä lastentauteja siinä alkuun, kasvukipuja. Meidän piti hyväksyä menettelytapa säännöt ensinnäkin ja yhteistyössä puhemiestön kanssa. Mutta paremmin se meni kuin saatoin, saatamme olettaa. Tässä on kuitenkin usein, useimpien foorumin jäsenten sitoutuneisuus eivät ei tosi kaikkeen, mutta tämä on tämmöinen valentti työkalu, koska sitä voivat sitten sekä jäsenmaat että öö, öö, työmarkkinaosapuolet käyttää hyväkseen. Se ensimmäinen seikka. Ja sitten vielä onnistuimme, kiitos joustavan työmenetelmämme hyväksyä, aika kunnianhimoisen, joskin minun mielestäni pragmaattisen toimintasuunnitelman. Siitä tietysti joku voi olla toista mieltä, mutta kuitenkin tämä paneeli öö, pidettiin, siinä oli työryhmä, siellä oli edustajat sekä ammattiliitoista että sitten työnantajien edustajista. Eh, keskustelimme ensimmäistä luonnoksesta, päätöslauselman luonnoksesta, sitä ei vielä hyväksytty, mutta sitä puhuttiin vilkkaasti ja tämä varmaan palvelee kaikkien foorumin osallistujien etuja. Minun mielestäni äh, ensimmäisen vuoden jälkeen minun mielestäni äh, voidaan suhtautua aika luottavaisena tulevaisuuteen. Tämän äh, vuoden toimintaohjelma nivottuu kolmen kolmeen toimintaohjelmaan, verotukseen ja sitten näin oppimiseen – muun muassa äh, nivoutuvat tiivisti toisiinsa, että siinä voidaan paremmin antaa pohja yhteistyölle, sen olemme saaneet aikaiseksi. Ja toteaisin, että yksi seikka, jota on vaikea mitata, mutta joka on tärkeä, mutta missä on saavutettu edistystä, kuvastaa työtämme ehkä parhaiten, ovat muutokset kansallisella tasolla monissa jäsenmaissa, ei kaikissa, monissa maissa se työ, suhtautuminen har, harmaaseen työvoimaan on, on, on aika epäselvä, koska näillä ei välttämättä ole sen tietoa sama, saman samalla tavalla kuin veroviranomaisella on. Se on vähän ilmassa tavallaan, jos me pikkuhiljaa onnistumme hitaasti, mutta varmasti saamaan jäsenmaat tiivimpään yhteistyöhön keskenään omien viranomaistensa kesken kansallisella tasolla. Siinä on minun mielestäni jo sitten onnistuttu aikaansaamaan tällaisen holistisemman lähestymistavan jäsenmaissa. Mitatta, sitä on hankala tietysti mitata, mutta joka tapauksessa jos tällä tiellä päästään, olemme jo tietysti menestyksen tiellä. Muutakin olisi sanottavaa, mutta, mutta lopetan, lopetan tähän, koska näen, että viisi minuuttia niin juuri umpeutuu. Ei mitään haittaa, vaikka vähän myöstyttekin. Oli mielenkiintoista kuunnella Corelia ja teitä, Kaldesia ja, ja teitä, herra Corel. Ja toivottaisin tervetulleeksi herra Pirinskin kutsusta. Hänellä on oma vieraryhmä. Viera Bulgarian sosiaalidemokraattisen puolueen edustajia eri, puol- eri puolta Bulgaria, lakimiehiä, opiskelijoita ja muita. Toivottavasti nautitte täällä vierailusta. Sitten EAYstä edustaja Rova Lynch, ja on myöskin tämän foorumin jäsen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ensimmäinen työpaikkani oli tarjoilijana. Äh, olin opiskelija ja lauantaisin äh, työskentelin sitten tarjoilijana leipomo kahvilassa ja sitten äh, kello äh, neljältä äh, ikään kuin kyltti vaihdettiin ja sitten päivän päätteeksi siinä kuuden puoli seitsemän aikaan sain palkkani, laitoin sen mm, taskuun ja jatkoin taas tavallista 16-vuotiaan elämääni. Tästä on paljon aikaa, koska nyt olen jo reilu 50 ja ehkä olin kyllä aika pettynyt, ennenkään ehkä yllättynyt kuulessani, että tämä ongelma on edelleen olemassa jäsenvaltioissa. Pimeää työtä tehdään paljon, eri jäsenvaltioissa. Tämä on tuttu juttu. Ja nyt meidän täytyy kyllä vaihtaa hyviä käytäntöjä pimeän työn torjumisesta. Täällä Pelkiässä esimerkiksi on oikein hyviä toimia juuri pimeän työn torjumiseksi tarkast kuluttajien taholta. Joten näitä menestystarinoita on hyvä vaihtaa ja kuulla toinen toiseltaan, ettei pyörä tarvitse aina keksiä uudelleen. Pimeä, pimeän työhön liittyy hyvin pitkälle vietyjä malleja, jotka osittain ovat ihan lainsäädännönkin mukaisia ja ikään kuin ää, piilottavat tämän ongelman ja työtarkastajien elämä vaikeutuu tässä kyllä huomattavasti. Ja nyt kun ajatellaan erilaisia välineitä, joita tullaan tarvitsemaan, jotta voidaan torjua EU-lainsäädännön väärinkäytöksiä, esimerkiksi se, että tietosuojaa, tietosuojan taakse voidaan piiloutua ja näin piilottaa pimeä työvoima. Tämä ei tietenkään ole tietosuojalainsäädännön tarkoitus missään vaiheessa ollut. Ja kun ajatellaan tätä pimeää, pimeää työtä edistävää eurooppalaista foorumia, niin kyllä aivan varmasti näitä hyviä välineitä ja hyviä käytäntöjä saadaan sen pohjalta jaettua. Euroopan parlamenttihan on ollut sosiaalisten oikeuksien pilarin puolesta puhujia, puhuja ja e, me tulemme hyvin läheltä tarkastelemaan toimintasuunnitelmaehdotusta, joka on tulossa. Ja toimintasuunnitelmaan liittyy niin tavoitteita kuin toimiakin ja yksi tavoitteista, joihin me tulemme pyrkimään on se, että kaikki jäsenvaltiot ottaa huolehtisivat siitä, että 10 tuhatta työntekijää kohti on yksi työtarkastaja. Ja Tämähän on kansainvälisen standardin mukainen taso. Pyritään todella tähän sosiaalisten oikeuksien pilarinkin alaisuudessa niin, että jäsenvaltiot kunnioittaisivat tätä tavoitetta. Sillä kun puhutaan lain rikkomisesta, niin tiedättehän kaikki, että mikä pelotevaikutus on kiinni jäämisellä. Onpa kyse sitten veronkierrosta tai pimeästä työstä tai murhasta, niin ihmisten käytöstä saadaan muutettua vain lisäämällä kiinni jäämisen riskiä entistä korkeammaksi ja todella tällaista välinettä tarvitaan. Sitten mm, toivottavasti tulemme pyytämään teiltä tukea myöskin kirjallinen julkilausuma direktiivin, joka sisältää tiettyjä toimia juuri eh, nettifoorumien tai alustojen perustamiseksi. Meidän täytyy mitä pikimmin eh, Mm, mm, päästä tilanteesta, jossa joku voi väittää, että mm, ei, ei, ei kyse ole oikeastaan työpaikasta, en minä ole oikeastaan työnantaja. Tämä nyt on vain tällaista jakotaloutta parhaimmillaan. Äh, me ähm, AY-liikkeessä katsomme, että pimeä työ on pimeää työtä, miksi tahansa sitä kutsutaankaan, ja me haluamme todella kunnollista muutosta aikaan. Kiitos paljon. Sitten Business Europein edustaja ja olette myös faarumin edustaja herra Trampe. Kiitos kutsusta. Luimme briefaksen huolellisesti. Ja tämä on tarkka kuvaus, tämä teidän briefauksenne. Sälvivästä, että edistystä foorumilla on tapahtunut paljon, mutta että haasteita on edelleen. Ja ne näkyvät työssämme Tämä on erittäin monimutkainen tehtävä. Alleviivaa jotakin päähaasteita ja teidän muistiossanne tämä mainitaan myös. Eli on paljon viranomaisia toimimassa pimeätä työtä vastaan. Monta niitä, työtarkastukset, työturvallisuus, veroviranomaiset, sosiaaliturva, tietosuoja, viranomaiset kansallisella, alueellisella, paikallisella tavalla ja EU-tasolla ja myöskin työmarkkinaosapuolet. Kaikkien on työskenneltävä yhdessä, kohdattava ja siihen on vielä pitkä matka. Meidän on pidettävä huoli, että foorumi voi koordinoida näiden osapuolten työtä, jotta ne koordinoisivat tehtävien Äh, esimerkki hyvästä seminaarista, joka käsitteli jakotaloutta, laittamat työn tunnistaminen jakotaloudesta ja kansalliset ää, äh, esimerkit osoittavat, että veroviranomaiset olivat vetovastuussa ja työtarkastajat muut olivat vähän ulkopuolella. Veroviranomaiset ovat vetovastuussa. Ja tässä on opittavaa. Se on jälleen esimerkki siitä, että eri viranomaisten työtä pitää yhdistää, kuten Esther Lynch mainitsi, tietosuoja ja viranomaisten pääsy dataan on äärimmäisen tärkeää. Se on haaste monessa jäsenvaltiossa eri syistä. Eli foorumin täytyy työskennellä sen varmistamiseksi, voidaanko tässä edetä. No, tässä mainitsi formulaati työryhmään eurooppalaisesta työlain viranomaista. Tiedonjako yhteistyö on yksi asia. Se täytyy perehtyä. Ja painottaisin myös sitä, että olen vähän pahoillani tätä kun sitä eurooppalaiseksi työvoimaviranomaiseksi. Siinä sanotaan, että työvoimatarkastajat ovat päätoimijoita. No jollakin alueella ne ovat, taas leivät. Painetaan sen sitä, että kaikki asian kuuluvat viranomaiset saadaan mukaan yhteiseen ponnisteluun. Se on yksi ratkaisuna asia. Ja toinen näkökohta, olen pahoillani, että meillä on huone täällä poliitikkoja, on erittäin tärkeää pitää politiikka tämän foorumin ulkopuolella. Se on tärkeää. Meillä on yhteinen tehtävä, pimeän työn vastainen taistelu. Tämä pätee myös yrityksiin. Me edustamme yrityksiä, jotka maksavat veronsa. Laiton pimeä työ on vilpillistä kilpailua meitä kohtaa. Ja tämä on myönteistä, koska tämä on monimutkaista Tämä tuloksia ei tule huomenissa. Työsarka on vuosia kestävä, mutta niin kauan kuin me tähtäämme samaan, me eletään. Teen jotain hyvin poikkeuksesta. Lopetan ennen kuin määrätty aikani koittaa. Thank you. Paljon kiitoksia. Ehdot ovat yhteisiä. Ja nyt herra Pirinski esittelijänä. Hän aloitti työn, joka johti siihen, että meillä on tämä foorumi. Pimeätä työtä käsittelevä foorumi. Puheenvuoron teidän. Kiitos tästä. Mukavaa, että saan käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Muistuttaisin, että me olemme täällä kaikki, koko varjoesittelijä ryhmän voimin. Eli tämä on tällainen yhteisponnistus, yhteisponnistuksen tulos. Ää, niin, haluan bulgariaksi nyt toivottaa vieraat tervetulleeksi. Mukavaa, että pääsitte tänne, tänne matkaan mukaan. Lähtivät aamuvarhaisella reissuun ja nyt olette täällä. No niin, nyt tästä itse, nyt tästä itse aiheesta muutama lyhyt huomio. Pari minuuttia kai minulla vain aikaa olikin, että lyhyestä virsi kaunis sitten. Ymmärtääkseni on, on tärkeää, kun, kun ylipäätänsä saa, kun saimme tämän foorumin toimintaan sen tarpeellisuudesta, ei liene kahta kysymystä. Toisekseen tämä pimeä, pimeä työvoima, harmaa työvoima ei sinällään ole kovin äh, täsmällinen termi. Äh, tässä siellä taustalla on aika mutkikas todellisuus. Kolmanneksi, <clears throat> olemme tehneet tietoisen ratkaisun käyttää tätä äh, torjua tätä harmaa työ. Viho lisääntyy myöskin sit paitsi rankaisutoimet ja sitten toisaalta se, että äh, harmaa työ muuttuu sitten normaaliksi työksi. Ja myöskin sitten, että siitä ilmoitetaan. Äh, toki äh, varmaankin käyttäytyminen ei muutu mihinkään, ellemme kannusta näiden harmaiden työsuhteiden muuttamista virallisiksi olemme kuulleet asiantuntijoiden suusta eri näkökulmat, eri näkökannat, ammattiyhdistysliikkeen, eri muiden instituutioiden e- elinten sekä Euroopan komission tietenkin, jolla tässä on avainrooli. Näin tämän, näin tämän miellettiinkin, kun tätä koko foorumia lähdettiin sorvaamaan. Että ajateltiin, ajateltiin työ, työ, työvoimaa. Kilpailun pitäisi olla rehellistä ja verot pitäisi maksaa veroviranomaisille, valtiolle, eikä pistää omiin taskuihin. Foorumi on toiminut hyvin intensiivisesti ja yksi suurimmista haasteista onkin saada tuloksia eri, eri jäsenmaissa – Äh, eri sektoreilla, eri, eri äh, toiminnan aloilla, mikä tietysti onkin ollut haastavinta. Puheenjohtaja, ihan lopuksi ehdot, ehdottaisin, että pidetään yhteyttä tähän foorumiin. Te puheenjohtajana kenties voisitte olla tiivissä yhteistyössä tai tekemissä heidän kanssaan. Ja sitten katsotaan äh, taas vuoden päästä, mitä on tapahtunut foorumilta nimittäin odotetaan päätelmiä sen toimikauden aikana. Ja ne ovat tärkeitä, ne voivat sitten johtaa virallisiin päätöksiin. Tämä Euroopan työväen toimisto Äh, se äh, pitäisi olla että ei mikään Labour Authority, vaan työllisyysviranomainen, äh, niin kuin Business Europein yksi edustaja mainitsi. To Madam Tom. Entra Tomic, varjastelija. Kiitos. Hyvää huomenta. Vuosi kulunut siitä, kun herra Pirenski kärsivällisesti johti niitä neuvotteluita, joita kävimme formin luomiseksi. Ja tänään me teemme tilannetarkastusta. Tarkastelemme saavutuksia. Rapiriski on sanonut, että aluksi oli epäilyjä koskien foorumia. se tuloksia – ihan kaikki pyrimme. Eli vähentää pimeän työn määrää. Ja tänä vieraamme ovat kaikki tulleet sen tulokseen, että Faarimme on saavuttanut tavoitteensa, mutta totta on. Se on luotu vasta vuosi sitten, joten on vaikea odottaa merkittäviä konkreettisia tuloksia oman ryhmämme kannalta. merkittävä tulos on sitten, kun voimme vertailla päivän tilannetta ja tämän hetken laittamaton määrää historialliseen tilanteeseen. Ja kun voimme tarkastella ennusteita, meillä täytyy olla se, näkyviä tuloksia historiassa tarkastelussa. Ja foorumi voi olla yksi keino saavuttaa myönteisiä tuloksia. Meillä on tärkeä verkkiarvot laittoman työn määrässä, ei siis määrä tai virastojen luomisessa. Meillä on pikkasen epäilyjä siitä, ovatko nämä virastot hyödyllisiä. Tulokset ratkaisevat. Täytyy myös vahvistaa olemassa olevia toimijoita myös kansallisella tasolla. Pimeän vastaisessa taistelussa olisi virhe luoda alkuunsa uusia instituutioita. Meillä ei ollut paljon aikaa kantamme esittelyyn tänään. Kiitän teistä hyvistä tuloksista foorumin perustamisessa ja uskon, että vuoden kuluttua meidän pitäisi taas tavata ja arvioida myönteisiä tuloksia uudelleen. Ja lopuksi en tiedä, voimmeko esittää kysymyksiä vieraillemme. Mutta haluaisin kuulla heiltä myönteisen esimerkin foorumin tuloksista tämän vuoden aikana. Kiitos. McIntyre. Thank you. Uh... Kiitos. Minun mielestäni Täällä on oikein mukavaa tänään ja haluan onnitella komissiota. Näin hänen kovin usein tee. Pirinskin johdollahan saimme aikaan foorumin, jota kaikki olimme valmiit tukemaan ja kaikki olemme päättäväisiä torjumaan pimeää työtä niin työntekijöiden hyväksikäytön kannalta kuin siitäkin syystä, että se vetää mattoa laillisen toiminnan ja laillisten työn antajien jalan, jalkojen alta. Ja tässä todella olemme täysin yksimielisiä yli puolueen rajojen. Ja mikä parasta, niin nyt näyttää siltä, että meidän suunnitelmamme ja se, mihin tässä halusimme pyrkiä, on toteutumassa. Itse katsoin, että meidän täytyy rajata nämä toimet kuitenkin järkevästi. Haluan aina olla kunnianhimoinen, mutta kuitenkin pragmaattinen samaan aikaan. Ja todella siis tiedonvaihto ja parhaiden käytäntöjen vaihto on mielestäni huomattavasti parempi lähestymistapa kuin standardisoidun lähestymistavan luominen ja minä vähän pelkään sitä, että mitä tällainen eurooppalainen työviranomainen tekisi. Ja 93 prosenttia tutkituista siis katsoi, että tämä on hyvä tai suhteellisen hyvä. Ja halusin kuulla, että erosivatko mielipiteet eri maiden välillä niin, että jotkut katsoivat saavansa tästä enemmän kuin toiset. No minä tulen siis yhdistyneestä kuningaskunnasta ja olen jatkuvasti korostanut sitä, eh, ja ei tavallaan mikään minun mielipiteeni, vaan siis ihan fakta, että yhdistyneessä kuningaskunnassa OECDn tietojen mukaan noin 1,7 prosenttia PKTstä eh, on pimeiden työmarkkinoiden käsissä ja joissain maissa ongelma on vielä huomattavasti suurempi, eli joissain maissa suurempi kuin toisissa. Olen erityisen ylpeä siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on tämä modernia orjuutta koskeva lainsäädäntö, ensimmäinen laatuaan Euroopassa, ja siinä todella ihmiskauppaa ja orjuutta Ähm, torjutaan osana äh, pimeää työtä ja tämän foorumin kaltaiset toimet ovat mielestäni hyvin tervetulleita. Nyt kun tämä on saatu jaloille, niin ei muuteta sitä ennen kuin on nähty sen äh, alkavan toimia ja ennen kuin on nähty, miten se toimii. Ei siirrytä, ei kiirehditä nyt eteenpäin ennen kuin nähdään, että miten tämä nyt aikaan saatu toimii. Mielestäni tämä on arvokas asia. Se voi saada aikaan hyvin paljon hyvää meille kaikille Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Tuu. Äh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, näistä mielenkiintoista alustuksista ja esityksistä. Äh, uskoakseni, että tämä, tämä, tämä ryhmä täällä takana saa olla tyytyväinen kyllä edustajanne, Meppiin, On tehnyt hyvää työtä näissä pitkien keskustelujen aikaan tai ainakin minulla oli, oli tuli sellainen tunne, että, että tämä on, on tota, tuota aika epätoivosta työtä, koska meillä on tämä että saada tämä toimimaan näissä olosuhteissa. Näyttää, näyttää kuitenkin hyvin toimivan laadin pitkän kysymyslistan illan viimeisenä tunteena eilen. Halusin kysyä verovina yhteistä veron viranomaisten kanssa mm, kaikista köyhyydestä keinotekoisista esteistä, joita jäsenmaissa voidaan sitten näiden eurooppalaisten lakien perusteella Eurooppaan rakentaa. Mutta tässä aamun mittaan olen jo saanutkin vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin periaatteessa. Hyvä homma. Muutama kommentti kuitenkin nyt olla, ollaan otettu ensimmäiset askeleet hyvä. Ollaan päästy hyvään alkuun parin vuoden ponnistulen jälkeen, mutta tämä äh, tar- tarkkailujärjestelmä äh, hän mittaa yleis- yleisistä tuntemuksista osallistujien mielessä, ovatko tyytyväisiä vai ei. Tämä oppimisjärjestelmä on, on, on hyvä ja tällaiset menestystarinat ovat aina innostavia tietenkin mutta eh, kyllä pitää myöskin ulkoisesti eh, arvioida tätä eh, foorumin työtä. Nämä ensimmäiset vuodet tietenkin ovat tärkeimpiä, ja tässä on nyt hyvä sitten, jos saadaan osoitettua joitain virheitä esimerkiksi, mitä sitten tulee parhaisiin käytänteihin, käytänteisiin. En tiedä, onko teillä ollut kontakteja tähän suuntaan. Tätä voidaan tarkastella avoimin silmin jopa EU-maiden ulkopuolelta kumppanuussuhteiden olla. Ei tämä harmaa työ tietenkään ole millään tavalla hyvä asia meillä, mutta Norjasta, Kanarasta, että tuolta voitaisiin ehkä jotain ammentaa, ammentaa esimerkkejä. Uh, Kiitos. Rava Kuneva en näe. Korvaako joku hänet? Vesvanera. Eh, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Kuneva ei tosiaan päässyt paikalle lähettää tervehdyksensä, mutta halusi välittää kauttani muutaman kysymyksen. Suuret kiitokset tästä kokouksesta, tästä tapaamisesta. Mm, oli todella mielenkiintoista kuunnella teidän esityksenne foorumin työ tänä ensimmäisenä vuonna on ollut hyvin merkittävää, mitä tulee siis yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Ja haluan todella korostaa tämän työnne merkitystä. Valitettavasti kuitenkin tämä on vielä täysin riippumatonta. Ei voida vain tätä kautta korjata sitä vääryyttä, jonka pimeä työ aiheuttaa ennen kaikkea työntekijöille ja ylipäätään yhteiskunnalle kunnillemme. Me emme vielä ole havainneet, että pimeää työtä olisi saatu mitenkään vähentymään päinvastoin äh, joissain jäsenvaltioissa tiukempi äh, tai tiukka vyönkiristyspolitiikka on itse asiassa johtanut pimeän työn lisääntymiseen työmarkkinoilla. Ja kun ajatellaan vaikkapa epätyypillisiä työsuhteita, äh, jotka ovat hyvin tyypillisiä <laughs> nykyään meillä Espanjassa ja osa-aikatyö ja sitten on myöskin äh, tällaista puolipimeää työtä, äh, josta äh, maksetaan verot vain osasta, osasta tunteja ja osa tunteja tehdään sitten pimeänä. Ja tämä tietenkin sitten heikentää työntekijöiden oikeuksia huomattavasti ja rapauttaa heidän sosiaaliturvansa. Ja tilanne on todella menossa pahempaan suuntaan yhä useampia veronkiertotapauksia nähdään, vältellään kaikenlaisien sosiaaliturvamaksujen maksamista ja tietenkin myös veronmaksua. Ja ihan vastikään, kun tarkasteltiin jäsenvaltioiden tilannetta, mitä tulee ähm, kuljetusalan työntekijöihin, niin käytettiin tällaisia postilaatikkoyrityksiä ja niiden kautta myös kierrettiin Mm, sosiaaliturva- ja muita määräyksiä. Rova Lintz totesi, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että jos meillä ei ole vielä lainsäädäntöä tämän foorumin toimien lisäksi, jos työlainsäädäntöä ei vahvisteta ja jos ei luoda Euroopan laajuista työtarkastusviranomaista, niin ei päästä tarpeeksi pitkälle jo me tarvitsemme ihan selkeää eh, sosiaalisen polkumyynnin torjuntaa, eh, tämänkaltaisten toimien torjuntaa. Jäsenvaltiot voisivat esimerkiksi nyt eh, lähteä 189 päätöslauselman kansainvälisen työjärjestön päätöslauselman kotityöstä täytäntöönpanna ja ensi vuonna. Ensi vuonnahan saamme raportin hyvistä käytänteistä, joita vaihdetaan, mutta todella meidän täytyy vahvistaa vielä näitä tavoitteita ja valitettavasti joudun tässä nyt olemaan huonojen uutisten tuoja, älkää pitäkö minua pahan ilman lintuna, mutta kyllä minä pahoin pelkään, että ei tämä näillä toimilla vielä tämä tilanne paranne oikeastaan juurikaan. Me tarvitsemme todellista korjausliikettä, jotta Euroopan unionista ja sen välineistä on jotain hyötyä kansalaisten elämän parantamiseksi. Meillä on toden totta nyt kyllä suuri ongelma edessä. Kiitos paljon. Uh, Kiitos. Vihreät edustaja näe. EFLD-täkään. E en näe. Anteeksi, en nähnyt sinua. Kiitos puheenjohtaja. ...2015 meillä oli mahdollisuus työskennellä muuten esittelijöiden kanssa, mukaan lukien herra Pirinski, Olet pimeää työtä käsittelevään teemme parissa. Kysymys oli parhaiten käytänteiden vaihtamisesta foorumin olisi tarkoitus saavuttaa tällaisia tuloksia alueella, joissa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat työntekijät työskentelevät. Tämä on erittäin kunnianhimoinen. Rakenteellisia haasteita on, mukaan lukien pimeän työn määrän arviointi ja pimeän talouden koon arviointi. Tämä vaihtelee maittain Italiassa arvioimme, että se, sen koko olisi 21 prosenttia. Hyvän datan saaminen on erittäin haastavaa. Sen lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi omistautua tähän ja jossakin tapauksessa jäsenvaltiot eivät osallistu, koska foorumi on vapaaehtoinen. Näyttää sille, että te liitytte oikeaan suuntaan. Esimerkiksi teillä on vaihtoa työtarkistuksen kanssa. Laittomalla työllä, pimeällä työllä on eurooppalainen ulottuvuutensa ja siksi Euroopan tasolla pitää toimia. Tiedonvaihto on tärkeää. Kannatan sitä myöskin. Olen myöskin ollut tyytyväinen tutkimuksiin, joita on tehty eurooppalaisista postilaatikoyrityksistä. Tiedettä työtä on tehty vasta puolitoista vuotta – Siksi yleisarvion esittäminen on vaikeaa, mutta 2015 totesimme, että on että erittäin tärkeää ymmärtää tarkalleen, miten verorahoja käytetään sanktioiden suhteen ja sakkoihin to, liittyen, että maissa on eroja. Kannattaa tulla kannusteita pimeän työvastaisen työhön, ja siksi meidän täytyy varmistaa se, että teemme kaikkemme verojärjestelmässä, jotta äh, pimeä työ ei ole kannattavaa. Näin me saamme tuloksia. Kiitos. Dominik Martin. Kiitos puheenjohtaja ilmeistä, että tällainen laittamatta vastainen foorumi on vält- paitsi välttämätöntä myös kiireellistä, pakollista. Ja oikein hyvin, herra Piriski, vilpittömästi. Koska huonoimmassa asemassa olevat työntekijät kysymässä se, että eläkeoikeudet pienenevät, terveyspalvelut ja niin pääsy niihin heikkenee, työolot ovat huonommat. Usein työoikeutta rikotaan Tämä johtaa vilpilliseen kilpailun yritysten kesken. Puhun lyhyesti ja muistutan maaliskuun 2017 kokouksesta, foorumin kokouksesta, jossa, jossa komissio pyyti teitä kommentoimaan laillista maahanmuuttoa ja direktiivejä. Missä olette tämän suhteen, onko teillä tuloksia? foorumin piti maaliskuun kokouksessa tehdä tutkimus lähetetystä työntekijöistä ja miten tunnistaa nämä postilaatikkoyritykset bulvaanit. Ja syksyllä 2017 piti tulla tuloksia, no nyt on syksyä pitkällä. Ja me tehdään miljoona euroa töihin laittoman työn alueella – ja teillä piti aloittaa marraskuussa projektien valinta. Voisitteko antaa meille luettelon teistä, jotka on valittu, projekteista, jotka on valittu, ja milläpä pysyn kahdessa minuutissa. Herra Mats. Dziękuję Pani, Pani Przewodnicząca. Więc nie ulega żadnej wątpliwości, że praca nierejestrowana... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä epävirallinen työ, harmaa työ on ikä, ikävä ilmiö ja epäeettinenkin, jos ajatellaan ekotaloutta muuten laajemminkin. Euroopan nuorisohan riiva tällä hetkellä 20 prosentin työttömyys. Mutta erityisesti kouluttamattomat ovat huonoimmassa asemassa. Me pari miljoonaa nuorta on tässä jamassa. Varmaankin monet haluaisivat laillisen työpaikan, mutta usein käy niin, että tällainen pimeä työ on ainoa mahdollisuus saada mitään työtä, minkä vuoksi pitää pureutua tilanteen, äh, tilanteeseen äh, juuria myöten äh, laatia lakeja, jotka vaikeuttaisivat näiden pimeiden työnantajien roolia, Buccioni, niin kuin ne ovat italiaksi. Varmaan pelkäävät äh, nyky, nykyaikaista, äh, nykyaikaisia työmarkkinoita, tätä äh, oravan pyörää ajattelua ja sitten heille ei kelpaa, kelpaa työlainsäädäntö ja työ, olosuhteiden sääntely muutenkaan. Pelkäävät työntyä virallisille työmarkkinoille – Onko foorumin edustajilla mitään aavistustakaan siitä, miten näille nuorille voitaisiin tarjota valoisampi tulevaisuus. Sosiaalinen syrjäytyminen uhkaa heitä, jos mikä. Joku koulutus, koulutuksen uudelleen järjestäminen voisi olla hyvä mahdollisuus. Thank you and, um... Jonkerius. Kiitos. No, täällä on jo kovasti kehuttu tiimiänne ja, tai eh, tiimiä, joka on tehnyt tämän työn ja tietenkin esittelijämme Pirinskiä ja minäkin suhtaudun tähän hyvin myönteisesti. Yksi kysymys liittyen tuohon esitykseenne. Asia, joka jäi mainitsematta, nimittäin se, että Miten edistytte yhteisen määritelmän aikaansaamiseksi, koska jos todella haluamme kerätä tietoa kaikkialta Euroopasta, olisi hyödyllistä, jos meillä olisi jonkinnäköinen yhteinen määritelmä niin, että voisimme mitata myös edistystä tällä alalla. Ja haluaisin mielelläni kuulla, onko teillä mm, käyty keskustelua vaikkapa suunnitelmista, aikaansaada jonkinnäköinen sosiaaliturvakortti, yhteinen määritelmä myös pimeästä työstä. Eli onko teillä ajatuksia tästä? Ja toinen asiani, toinen kysymykseni, ehkä joka yksityiskohtaisempi ja kysyisin tätä oikeastaan komissionne edustajalta, koska nythän olemme todella käsittelemässä tätä ehdotusta Nyt kun foorumi on ollut toiminnassa yhden vuoden ajan, niin mitä oppia olette tässä ehtineet kerätä tällaisen mahdollisen työviranomaisen perustamisen suhteen ja sitten foorumin muilta edustajilta kysyisin vielä, kun tässä nyt tämä vuosi on takana, niin onko teillä ehkä jonkinnäköisiä suosituksia vaikka tämän, tämän, oman, tämän uuden työviranomaisen toimivallan suhteen niin, että se voisi todella auttaa meitä tehokkaasti torjumaan pimeää työtä. Kiitos paljon. Thank you. Uh, yes. Kiitos. Täällä on kysymyksiä siitä, mitä on opittu määritelmistä ja muitakin kysymyksiä. Asian yksinkertaistamiseksi antaisin ensimmäisen puheenvuoron herra Korille. Thank you very much, uh, Madam Chair. And Kiitos puheenjohtaja. Session. I think uh, the input of the Parliament as co-legislator was uh, fundamental to uh, the design Kiitoksia äh, näistä kysymyksistä. Äh, ja äh, kehun minäkin herra Piritsi tästä päättäväisyydestä ja hyvästä asenteesta koko asiaan. Kaikki varmaan voimme olla yhtä mieltä muutamasta seikasta. tehdään tässä Brinskiä taas kerran, kun hän toteaa, että, että tällainen Äh, äh, harmaa työ on, on äh, syvälle juurtunut ilmiö, eikä sitä tällaisella yksittäisellä toimenpiteellä korjata, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. Meidän täytyy mitata tämän formin menestystä sillä periaatteella, millä tavalla tätä yleisesti Euroopan tasolla suitsitaan Tietenkään tämä foorumi ei sinällään voi kaikkea tehdä itse. Tietysti pakotteita esimerkiksi EU, EU-tasolla e, ei langeta tietenkään. Se ei, ei voi olla yksi mikään tavoina. No. Minä halusin mainita yhden menestystarinan, niitä tässä perään kultettiin se on tällainen vertaisarvio Romaniasta. Sieltä pyydettiin Romaniasta siis asiantuntija analysoimaan tilannetta Romaniassa. Ja kenties tämä saattaa olla sellainen asia, johon on, jo totuttava pikkuhiljaa. Monen, että jäsen, jäsenmaat ottavat sitten yhteyttä muiden maiden eh, asiantuntijoihin ja tulevat, eh, pyytävät heiltä sitten apua. Ja vastaavat esimerkiksi tässä tapauksessa tällaisen kyselylomakkaaseen, jossa sitten eh, avoimesti kertovat, mistä kenkä puristaa. Ja sitten käyvät asiantuntijoiden kanssa keskustelua ja sitä kautta sitten saadaan ohjenuoraa siitä, mitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja se, osoittaa aika hyvin tämän, tämän foorumin äh, roolia. <clears throat> Tietysti poliittisista syistä äh, ovat äh, ehkä helpommassa asemassa kuin, kuin monien muiden monen muut toimijat. Edustaja McIntyre, hän kysyi, että onko tässä voittajia ja häviäjiä onko jotkut ihmiset saavat tästä enemmän kuin toiset, mutta kyllä minun mielestä tässä hyöty, tästä hyötyvät kaikki tilanne eri, eri jäsenmaissa toki tietenkin vaihtelee. mutta hyvin kaltaisten ihmisten rooli on, on todella tärkeä tai tällaisiin sosiaalisiin yhteiskunnan muuttujiin, niin on, on hyvä, että niitä että on näkemyksiä ihan kansallistasolta. Kyllä tämä äh, hyödyn, hyödyttää kaikkia osapuoli. Tom äh, ei varmasti ei kysynyt äh, mitään kysymyksiä, kun kertoi, että oli kuullut vastauksetkin. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy konsolidoida työtämme. Sitten lopuksi sitten oli kysymyksiä näistä mahdollista ehdotuksista. Ne ovat siellä ne komission kotisivuilla luettavissa, jos on jotain erityisiä, spesifisiä kysymyksiä erityishankkeista, niin sieltä löytyvät vastaukset. Sitten tämä laiton maahanmuutto, se oli tietysti osa tätä konsultaatio kierrosta. Saimme esimerkiksi tältä foorumilta vastauksia vaikkapa postilaatikoyrityksiin ja koskeviin kysymyksiin ja näin poispäin. Sitten äh, se, äh, yhteisistä määritelmistä oli, oli kysymys. <clears throat> Pirinskil ja minä ja muut äh, varjoesittelijät olemme sitä pohtineet. Me olemme tätä asiaa pohtineet ja siellä tässä foorumissa, foorumin sisällä perustetaan erillinen työryhmä näitä seikkoja selvittämään. Täytyy tietenkin olla realisti loppuun asti päästään ehkä johonkin yhteiseen määritelmään jossain vaiheessa, mistä tässä on oikeasti on kysymys. Mutta, mutta oli miten oli, kansallisella tasolla tämä työn harmausaste, sävyt päätetään. Ja tietenkin sitten mitkä ovat tämän ensimmäisen vuoden kokemukset, öö, viranomaiset kertovat sen ja muutkin jäsenet tietysti voivat sen vakuuttaa. Olemme tässä istuneet alas ja pitäneet palavereja ja aika laajalla rintamalla, rintamalta on, on edustus. Meillä on 22 jäsentä edustaen eri maita, eri eri lähtökohtia ja komissiossa käymme joulukuussa antamassa väliraportin Tämä hän taisi viitata samaan, samaan asiaan, että kaiken takia olemme tyytyväisiä, joskin muutamia puutteitakin ja parantamisen varaa löytyy. Mutta tietenkin on mietittävä, mikä, mikä tämä lisäarvo sitten työvoiman viranomaisille Euroopassa on. Uh, Kiitos en vaan antaa puheenvuoroa kaikille, mutta ennen kuin annan viimeisen sanan herra Pirinskille, annan puheenvuoron työmarkkinaosapuolille. Koska ovat niin tärkeässä asemassa muuttamassa päätöksiä todellisuudeksi. Puheenvuoro on teidän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Minä ymmärrän kyllä parlamentin äh, jäsenten turhautumisen, koska kyllä työntekijät ovat äh, puu ja kuoren välissä, jos voivat vain valita työttömyyden tai äh, pimeän työn välillä tai joutuvat työllistämään itsensä, joten ymmärrän kyllä hyvin turhautumisen, kun me täällä kerromme foorumin olevan menestystarina syy sille, että ammattiliitot pitävät foorumia menestystarinana on se, että nyt meillä on paikka, missä voimme nostaa esiin porsanreikiä. Voimme vaikkapa puhua nyt siitä, miten äh, lentäjät, lentoyhtiöiden lentäjät äh, pakotetaan työllistämään äh, itse itsensä ja me voimme sitten soittaa varoituskelloja ja pyytää tarkastelemaan asiaa lähemmin ja kerätä tietenkin myös todistusaineistoa. Todellinen mahdollisuus on tarjoutunut jäsenvaltioille, jotka eivät niinkään arvosta työmarkkinaosapuolten roolia. Kun kuullaan sitten muualta Euroopasta hyviä esimerkkejä siitä, että että katsokaa nyt, ammattiliitot voivat todella ja mm, työnantajajärjestöt voivat todella mm, antaa merkittävän panoksen asian torjumiseksi yhdessä tietenkin hallitusten ja hallintojen kanssa. Tämä se salaisuus on ja olemme nyt onnistuneet sitten havainnoimaan, minkä näköisiä menettelyjä kannattaa ottaa käyttöön. Ja yksi näistä tämä, ja sitä puhuttiin eilen lounaalla, oli hyvin perinteinen hankala ala, jolla on äh, rajat ylittäviä työntekijöitä, on tietenkin maatalous. Ja vain varmistamalla äh, se, että äh, välitetään ohjelmissa tietoa sosiaaliturvasta, verotuksesta, eli näistä tiedoista, jotka tulisi kirjallisessa työsopimuksessa olla, niin tämäkin on jo ennaltaehkäissyt pimeää työtä. Ja on tärkeää, että työntekijät itse, ää, työnantajat itse ovat olleet tässä mukana ja pitäneet sitä myös tärkeänä niin, että on voitu luoda reilut toimintaedellytykset kaikille Euroopassa. En minä siis suinkaan väitä, että ongelmaa Ähm, mm, pimeästä työstä tai esimerkiksi pakotusta äh, itsensä työllistämisestä ja pakkoyrittäjyydestä on jotenkin poistunut, mutta kyllä meillä on nyt huomattavasti paremmat välineet äh, löytää näitä ongelmia ja tehdä suosituksia löydöstemme perusteella. Ja jos nyt puhutaan tästä mahdollisesta työviranomaisesta, niin sehän voi toden totta puuttua vielä lisäpuutteisiin ja tarjota välineistöä jäsenvaltioille. Näin saisin edistettyä. Kiitos paljon. Ää, äh, Kiitos, herra Trump. Kiitos ja puhun nopeasti. On tärkeää pitää tätä foorumia turvallisena paikkana, joka parhaita käytänteitä, mutta myös jakaa oppimiskokemuksia, hyviä ja huonoja. huonoja. Uskon, että tällaista toimemme on. Näin me toimimme ja pidetään tämä tällaisena. Ja toisekseen, meillä ei, ei tämä prosessi lopu vuodessa tai kahdessa, vaan toimintamme pyörii koko ajan, koska uusia laittamaton muotoja, pimeätön muotoja tulee koko ajan esille. Meillä on toimiva sosiaali- järjestelmä, hyvinvointivaltio. Ja meillä on yhä laitonta työtä olla pahoillani herra Perinski, te tulette maistansa vielä enemmän pimeää työtä. Tämä on lopetan prosessi. Ja siksi foorumi täytyy jatkaa toimintaa vielä monia vuosia. Ehkäpä Stalitsia vähän väärin tulkitaan. Täytäntöönpano on tärkeää, mutta on tärkeää ottaa yrityksiä siirtymään – pimentyön teettäjästä lailliseksi. Meillä oli nuori belgialainen yrittäjä, joka selitti, miten Belgiassa selviydytään äh, veroviranomaisten kanssa. Hän sanoi, että se on erinomaista, että ollut järjestelmä, jolla hän kykeni työllistämään laillisesti. Kiitos. Ja nyt voin antaa puheenvuoron herra Kallisille, joka olette varapuheenjohtaja. Loppukommentit. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vahvistan sen, mikä tässä on sanottu ja mitä olen kuullut. Kantani on vahvistunut. Prosessi tuottaa tuloksia keskipitkällä aikavälillä. Me, meidän täytyy miettiä uuden viranomaisen yleisajamista, määritellä, mitä esteitä valvonta yhteistyölle Leon maissa. Ja meillä on näin mahdollisuus syventää työtämme. Ja herra Pirinski, saitte paljon aplodeja. Voitteko paketoida keskustelun? Благодаря Kiitos, puheenjohtaja. Ei tässä tarvitse pitkään puhua, koska ymmärtääkseni on käynyt selväksi, että tämä foorumi lyhyen toimintansa aikana on jo onnistunut saamaan arvokkaita tuloksia aikaan. Eli erityisesti vuorovaikutussuhteen, kumppanuussuhteen moniin harmaan työvoiman käyttämiseen ja olemassaolon liittyviin eh, toimijoihin. Ja eh, samoin eh, on hahmottomassa konkreettisen toimenpidesuunnitelma jäsenmaiden tasolle näissä eri työryhmissä toteutuneena, kun äsken viitattiin Romaniaan, oli, oli hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan käytännön tasona tehdä. En lähde nyt kaikkia näitä äh, äh, toimia toistamaan. Riittää kun totean, että haaste edessämme on aika mittava sekä äh, kiittää niitä, jotka, kuten mainittu, ovat minua ja kollegojeni tässä kannustaneet ja kehuneet, kun olemme ensinnäkin saaneet tämän koko foorumin aikaiseksi ja toimintakuntoon – ja sitten kuitenkin yhteistyön hengessä kävi jo neuvotteluvaiheessa selväksi, kun tätä koko äh, hanketta puhattiin, pääsimme sitten sellaiseen äh, lopputulokseen, joka osoittautui toimintamalliksi, joka on osoittautunut hyvinkin toimivaksi sinällään. Näin haluaisinkin kiittää kaikkia äh, varjoesittelijä kollegoitani rouva puheenjohtaja, yksi asia on kuitenkin jäänyt huomiotta ja mainitsematta. Eli nämä sihteeristön ammattitointoiset taustavoimat meidän poliittisessa omassa ryhmässämme, sosiaalidemokraattien ryhmän en lähden nimiä tässä esille nostamaan, mutta, mutta kun mutta kun huomaan, tun, tun, huomasin äsken, että kun nimi, nimi mainitaan, niin siinä tulee vähän sellainen kiusaantunut olo. Mutta kuitenkin äh, haluaisin nostaa hattua näiden asiantuntijoiden omistautuneisuudelle ja ammattitaidolle. Ja kiittää myöskin kaikkia, äh, jotka ovat tämän päivän keskusteluun osallistuneet. Äh, meidän parlamenttimme rooli olla, on olla tässä tällainen siltana tämän foorumin ja lainsäätäjän välillä. Kiitos, että otitte osaa keskusteluun. Kysymyksiin tulemme palaamaan. Olemme kolme, neljä minuuttia etuajassa. Odotetaan herra Desselblumia, joka tulee parissa minuutissa. Toivottavasti monet teistä jää, jää tänne ja estää kysymyksiä. Kolmen neljä minuutin tauko.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 friends, we are preparing for... Ystävät, valmistaudumme mielipiteiden vaihtoa herra Tesselblumin kanssa. Ja toivottavasti valmistaudutte istumaan, keskittymään. Vielä pari minuuttia. Okay, friends. Then we... Hyvät ystävät, aloitetaan. Tervetuloa, herra Dijsselbloom. Kuten tiedättekin, olemme keskustelleet tässä valiokunnassa paljon Kreikan tilanteesta, emme ainoastaan Kreikan tilanteesta. Olemme vaihtaneet mielipiteitä Kreikan työvoimaministerin kanssa. Meillä on ollut komission edustajia, Euroopan neuvosta, neuvoston edustajia, työntekijöiden edustajia. Ja Kreikan työmarkkinainstituutioiden arvion tapauksessa olemme kuulleet asiantuntijoita. Olemme kovasti omistautuneet aiheelle, olemme iloisia, että olette paikalla, koska haluamme kuulla sinun kantojasi kokemuksiasi. Niistä vuosista, jotka ovat jääneet, jäämässä taakse. Mutta onko onko Kreikan tilanteelle tulevaisuutta? Tiedätte, että Täällä ei ole valiokunta täysimittaisena, mutta olen varma, että monet, jotka eivät ole paikalla, pyrkivät seuraamaan keskustelua verkosta. Kiitos, että tulitte tänne ja annan teille puheenvuoron johdantoa varten. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos kutsusta tänne parlamentin työllisyysvaliokuntaan taloudellinen vuoropuhelu minun kanssani. Euroryhmän puheenjohtajana yleensä käydään Ekon valiokunnassa, mutta oikein hyvin ymmärrän, että Ekon valiokuntaa Kreikan ohjelma erityisesti kiinnostaa. Erityisesti nyt tietenkin huomioon ottaen nämä työmarkkina tilanne 27. huhtikuuta täysistunnossa kerroin äh, ohjelman äh, tilanteesta. Tämän jälkeen monillakin rintamilla on saatu aikaan edistystä. Kreikka ja sen kumppanit ovat onnistuneet äh, menestyksekkäästi kesäkuussa saatamaan päätökseen toisen ohjelman arvioinnin. Kreikalla on toteutettuna monien alojen hyvin Äh, kunnianhimoisia uudistusohjelmia, energiamarkkinat, työmarkkinauudistukset, rahoitusmarkkinauudistukset ja euroryhmä on sitten selvittänyt myös maan velkakestävyys tilanteen omalta kannaltaan. 8,5 miljardia oli tämä toinen ohjelma. Sitten IMF 27 hyväksyi uuden Kreikka-päätöksen. Nämä kaikki ovat olleet hyvin myönteisiä kehityksiä, jotka ovat parantaneet myös markkinoiden tuntemuksia niin, että ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jälkeen Kreikka on saatu paremmalle tolalle. Ja nyt sitten kolmas arviointi on tällä hetkellä tuloillaan loppuohjelmaan liittyen. Ensin jotain yleisiä huomioita tästä, tästä ohjelmasta ja tämän jälkeen puutun sitten erityisiin työmarkkinaulottuvuuksiin. Puhun myös siitä, miten euroalueen jäsenet pyrkivät tukemaan Kreikan uudistusprosessia. Kreikan e- RM-ohjelma on keskittynyt erityisesti viime vuosien ja kuukausien ponnisteluihin, jotta Kreikka saa jälleen seistyä omilla jaloillaan ja näin on, tähän me kaikki tietenkin pyrimme parempi tulevaisuus, joka on vankalla pohjalla. Mehän olemme havainneet kriisin Äh, alusta alkaen, että epärealistiset pyrkimykset yleensä kääntyvät itseään vastaan. Kreikan äh, mm, mm, työttömyysluvut ovat tästä traaginen esimerkki. 21 prosenttia työttömiä, nuorisotyöttömyys jopa yli 40 prosenttia. Nämä numerot ovat jo jonkin aikaa laskeneet asteittain ja tämän päivän uusimmat numerotiedotkin tämän osoittavat, mutta ei tietenkään tilannetta tällaisena voida mitenkään hyväksyä, vaan tarvitaan todella ponnekkaita toimia työmarkkinoiden tilanteen parantaminen ja sosiaalisen tilanteen parantaminen ovat välttämättömiä juuri pitkän aikavälin kasvustrategian vuoksi. Kreikka tarvitsee vakaata kasvumallia, jossa, jossa kaikilla eri markkinatoimijoilla on luottamus niin sijoittajilla kuin kuluttajillakin ja näin Kreikan talouden alikäytössä oleva potentiaali saadaan jälleen täyteen käyttöön ja näin työpaikkoja luotua. Kreikka ja sen kumppanit ovat pyrkineet maan saattamiseksi kasvun tielle. Yhteinen tavoite oli saada aikaan talouden uudelleen tasapainottaminen kasvuystävälliseen suuntaan ja siitä huolehtiminen, että vakaa talousympäristö saadaan yhteistyöllä aikaan vähäiset voimavarat on käytetty mahdollisimman tehokkaasti ja mitä sosiaaliturvaan tulee, niin tietenkin yhteiskunnan heikoimmat tarvitsevat eniten apua ja tämä on asia, jossa Kreikka on jo työskennellyt ja tulee myös työskentelemään jatkossakin. Sen sosiaaliturvajärjestelmä on nyt epätäydellinen ja Äh, fragmentoitunut. Mitä tulee työmarkkinoihin, äh, Kreikka on toteuttanut viime vuosina merkittäviä äh, työmarkkinauudistuksia. 2015 vaikutusarviossa komissio katsoi, että kriisi on pakottanut Kreikan parattamaan työmarkkinoiden joustavuutta monilta osin. Maan kilpailukykyä ja joustavuutta on parannettu ja on ollut korjattava makrotalouden epätasapaino, jonka maassa oli päässyt kerääntymään. Tämä on ollut aikamoista tasapainottelua, erityisesti kun ajatellaan, että elpyminen on edelleen hyvin herkässä tasapainossa. Työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia on kunnioitettava, mutta samalla tarvitaan joustavuutta työmarkkinoille ja samalla on parannettavaa myös työvoiman houkuttelevuutta tuotannon tekijänä, toimijana. Työttömyysluvut ovat edelleen hyvin korkeat ja kaiken kaikkiaan uskon, että uudistukset, joista on sovittu tähän mennessä, ovat hyvä kompromissi asian eri puolien välillä. Kolme näistä. Ensinnäkin viranomaiset ovat käynnistäneet toimintasuunnitelman, joka pyrkii torjumaan pimeää työtä on sovittu työlainsäädännön yksinkertaistamisesta. Toiseksi ähm, riippumattomien äh, asiantuntijoiden, muun muassa ILON asiantuntijoiden suosituksesta olemassa olevia työmarkkinarakenteita on uudistettu Euroopan parhaiden käytäntöjen suuntaan. Ja näin voidaan minun mielestäni todella muun muassa työehtosopimus äh, mallia uuden aikaistaa maassa. Tämä on erittäin tärkeää Kreikan viranomaisille. Sama liittyy joko irtisanomisten käsittelyyn sekä tietenkin muihin työmarkkinatoimiin. Sitten on tämä kolmas ohjelma-arviointi, joka on tällä hetkellä käynnössä. Vähintään 15 prosenttia on unionin toimien pohjalta toteutettu. Ja tässä todella nyt pyritään saamaan aikaan nämä aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, joka parantaa myös työttömien työllistettävyyttä. Tämä on hyvin tärkeää osa työmarkkinauudistusta. Sitten tietenkin finanssipoliittisia toimia vahvistetaan. Niiden on tarkoitus toimia vuonna 2019 ja parantaa myöskin tänä vuonna käyttöön otettua minimipalkkamallia. Euroryhmä 15. kesäkuuta teki päätöksiä kasvun tukemiseksi ja Kreikan talouden tukemiseksi. Ensinnäkin sovimme, että 3,5 prosentin ylijäämä vaatimusta pidennettiin vuoteen 2022 3,5 prosenttia siis. Ja primääri ylijäämä noin 2 prosenttia tämän mukaan. Samoin sitten velkakestävyys koko joukko lyhyen ajan velkatoimia on jo otettu käyttöön. Sitten on äh, pitkän ja keskipitkän aikavälin äh, velkatoimia, jotka ohjelman menestyksekään äh, päätöksen jälkeen tulevat sitten ensi vuoden lopussa todennäköisesti käyttöön. Keskipitkän aikavälin mahdollisia velkatoimia toimia on myös tarkasteltu. Euroryhmä on luvannut tukea Kreikkaa lieventämällä sen velkavaatimuksia tämänhetkisessä ohjelmakauden vaiheessa. Ja näin lopuksi voisin todeta, että tähän, tähän mennessä käyttöön otetut toimet ovat osettaneet, että Kreikan viranomaiset ovat todella tehneet hyvää työtä ja euroryhmä tukee eh, solidaarisuuden hengessä Kreikan viranomaisia myös jatkossa. Lähikuukausina ja vuosina tarvitaan edelleen lisätyötä ja euroryhmä on rohkaissut eh, Kreikkaa tekemään eh, parhaansa pitkän aikavälin talouselpymisen puolesta. Ohjelma on todella nyt jo pitkällä ja ohjelma-arviointi projekti, joka on käynnissä tälläkin hetkellä, tapahtuu erittäin rakentavassa hengessä ja olen vakuuttunut sen suhteen, että tämä kolmas arvio saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Prosessi osoittaa, että Kreikka on oikeilla raiteilla, että se ensi vuoden puolivälissä voi päästää ohjelmasta ja todella seistä omilla jaloillaan. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorostanne. Ja ensiksi annan puheenvuoron koordinaattoreille. Herra Beckeristä alkaen. Puheenvuoro teille. Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Olen kansanpuolueen puolesvarakoordinaattori. Ensinnäkin haluaisin tässä Kreikan tilanteen vakauttamisessa kehua ja onnitella tästä. Olemme pikkuhiljaa nyt sitten ensimmäiset askeleet kohti myönteistä kehitystä. Ylipäätänsä koko paketin, kokonaispaketin kriteerit ovat pikkuhiljaa täyttämässä. Haluan myöskin todeta, että tämä koko rakenneuudistuspaketti Kreikan hallituksen eh, käsittelyssä nyt on sitten tavallaan ensimmäinen myönteinen eh, seikka. Siitä on tervehtä, tervehdittävä ilolla toki, mutta ei tämä tietenkään eh, ole nyt kuin vasta alku. Tässä tarvitaan pikkuhiljaa vauhdittaa koko kehitystä, koska varman vakaan tulevaisuuden tavoite on vielä kaukana nyt ei kannata menettää tätä tilaisuutta. Tämmöistä status vuosta muutama seikka, eli, eli talous on kasvussa. Millä tavalla te euroryhmässä katsotte ja arvioitte tätä, tähän asti otettuja askelia? Miten pitkälle nämä toimenpiteet nyt siis kantavat teidän mielestänne? Ja sitten toisekseen Äh, äh, tämä talouskasvua on tarkistettu vain 0,6 prosenttiin. Miksi? Köhän. Ja sitten Kreikka äh, he, he, heinäkuussa, heinäkuusta lähtien ollut aktiivinen rahoitusmarkkinoilla potentiaalin kaksinkertaistunut edelliseen kauteen verrattuna. Miten e-, euroryhmä tähän suhtautuu? ja näkeekö sitten euroryhmä Kreikan työttömyyden hillitsemisessä jotakin myönteistä kehitystä ja miten se ylipäätään sitä arvioi? Thank you, Mr. Becker. Then I... Kiitos, herra Becker. Rauha Jongerius, SND-koordinaattori. Kiitoksia, että olette täällä valiokunnassa puhumassa aiheesta, joka on lähellä sydäntämme. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, miten Kreikkaan talous vauhdittuu, vaan siitä, miten me saamme parannuksia aikaan ta- tavallisten työntekijöiden elämässä Kreikassa sellaisten ihmisten elämässä, jotka ovat riippuvaisia sosiaaliturvasta. Aluksi sanoisin, että meidän arviomme mukaan – työehtosopimusjärjestelmän palauttaminen Kreikassa olisi ykkös, ykkösprioriteettimme. Kuulin, että te sanotte, että ohjelman kolmannen uudistuksen jälkeen uudistettu työehtojärjestelmä voidaan neuvotella. Uskonpa. Mutta ehkäpä vaan sitten valaista asiaa. Voi olla eri mieltä siitä, onko työehtojärjestelmän nykytila. Sanon, että se takaa peruseurooppalaiset ihmisoikeudet ja vastaa kansallisen työjärjestön käsitystä työehtojärjestelmästä. Euroopan neuvoston pitää Troikan ja ilon työmarkkin, äh, Troikan työmarkkinareformien laittaminen ja, ja ilo kiinnitti huomiota sopimusten peiton vähenemistä ongelmana. Voisitko vähän valaista siitä, mitä tapahtui Kreikan TE-järjestelmälle, milloin muutoksia tapahtuu, e, vastaavatko muutokset e, Euroopan neuvoston ja ILOn tuloksi, tutkimustuloksia ja vähentävätkö ne ongelmia, jotka on syntynyt, kun ohjelman vaikutusarviota 2015 valmistunut. Uh, okay, we'll go to the ECR. Ja ECR. McIntyre ei ole paikalla. Kuka hänet korvaa? Siellähän te olettekin. Ja vielä vaaleanpunaisessa väreissä. Rova McIntyre. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, että minusta oli yhtäkkiä tullut näkymätön. Minä edustan maata, joka ei ole osa euroaluetta. Ja maata, joka on onnistunut vähentämään työttömyyden ennätysalaiselle tasolle. Osa maasta, joka on luonut työpaikkoja useamman vuoden. Ainakin kolme neljässä saamista työpaikoista on täysiaikaisia pysyviä työpaikkoja, älkääkä uskoko, että ne ovat osa-aika työpaikkoja, ne ovat taitiotyöpaikkoja. Haluaisin tarkastella kahta aluetta, sekin työpaikkojen luominen. Siinä tärkeintä on keskittyä osaamiseen. Tiedämme, että Kreikassa – tiede, insinööri, matematiikka, osaamisen puutteessa voimme tehdä enemmän, että kouluttaisimme nuoria tällaisen osaamisen, sellaisia enemmän työpaikkoja avoinna. Skill will attract inward investment and will attract those companies that... Ja tämä houkuttelee yrityksiä, jotka tarvitsevat noita taitoja. Ja työllisyyden näkökulmasta halusin kuulla, mitä Kreikka tekee Miten voimme luoda työpaikkoja? Ehkä vaan harmistaisi mä että valtavasti laitonta työtä. Meillä on ollut sessio pimeästä työstä ja halusin kuulla, halusin kuulla, miten Kreikka hyötyy pimeän työn vastustamisessa tässä foorumista. Mutta kun tätä briefausta luen, tässä sanotaan, että Yli 20 prosenttia Kreikan taloudesta toiminnasta on pimeässä taloudessa. Pimeätä työtä jollakin alueella 40 prosenttia. Se vaikuttaa valtavalta. Tuolla maasta, jossa sen osa on noin 1,7 prosenttia. osuuden pienentämisellä on valtavasti mahdollisuuksia, että ei ainoastaan syytä ihmisiä. Ihmisiä, jotka rikkovat lakia. Mä olin kiinnostunut kuuntelemaan aikaisemmista puheenvuorosta siitä, mitä me rohkaisemme ihmisiä toimimaan osana laillista taloutta. Se kuulla mielipiteen näistä kahdesta asiasta. Kiitos. Kiitos. Herra Chambon. Kiitos puheenjohtaja ja päivää eh, euroryhmän puheenjohtaja Dijsselbloem. Pari kysymystä, voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin nyt me siis keskitymme Kreikkaan. Hmm, Kreikalla oli ja olettaisin, että edelleen on ongelma, nimittäin se, että sillä ei ole perusrakenteita taloudessaan voidakseen varmistaa talouden toiminnan ja siinä vaiheessa, kun tapahtuu shokkeja, vastata niihin esimerkiksi. En tiedä, Kreikalla ei ollut, en tiedä onko nyt finanssipoliittista järjestelmää, joka nimen ansaitsisi, kun ajatellaan, että kyse on kuitenkin länsimaista valtiosta. Haluaisin kuulla mielipiteenne siitä, että kun nyt puhutaan näistä aivan väistämättömistä uudistuksista, ja tietystä sosiaalisesta mm, järkevästä vastaanottokyvystä. Kun puhutaan rakenne uudistuksista, niin eiväthän ne saa johtaa työmarkkinoiden hautausmaalle hautaamiseen. Ja avainkysymys onkin, että katsotteko te, että Kreikan viranomaiset pikemminkin estävät tai pyrkivät eh, estämään suokaa. Anteeksi, nyt puhelinkin tässä soi, eipä soi enää. Niin, että Kreikan viranomaiset eh, pyrkivät estämään toimia eh, jos eivät mm, usko niiden toimivuuteen tai onko niin, että uskovat. Ja toinen kysymys, Dijsselblom. Nyt täytyy kyllä sanoa, että eurossa on järkeä vain siinä tapauksessa, että se hyödyttää kaikkia Euroopan kansalaisia, että se tekee heistä vauraampia, vapaampia ja antaa heille paremman suojan kaikille. Kyse ei saa olla pankkien ja pankkiirien välisestä pelistä, ei vaan kyse on äärimmäisen tärkeästä sosiaalisen hyvinvoinnin välineestä. Ja meidän kaikkien täytyy ennen kaikkea saada aikaan sellaiset toimielimet, jotka vakuuttavat Euroopan kansalaiset. Minä kuulun tai tulen maasta, joka on kärsinyt kriisistä kovasti. Tulen maasta, josta te sanotte, että niin näin teille sitten kävi, kun te vaan käytätte rahat viiniin ja naisiin. Ja minä pyytäisin, että ennen kuin te äh, sanotte tällaista osallistuisitte äh, myönteisen ilmapiirin luomiseen, äh, eivät tavalliset ihmiset ole mitään talousasiantuntijoita, että mm, pyrkisitte luomaan pyrkisitte luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa ihmiset ymmärtävät, että euro todella, eh, euron kautta voidaan parantaa heidän elämäänsä ja hyvinvointia. Kiitos. Mulis. Herra Papadimoulis. Herra Antis, anteeksi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντάζερμπλουμ, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία. Κύριος puheenjohtaja Herra Dijsselbloem, en itse asiassa ole koko valiokunnan jäsen, mutta kuitenkin istun täällä parlamentissa edustajana. Tämä Kreikan tilannetta kosketteleva muisti on tietenkin meillä lähellä. Tästä voisi ottaa muutaman seikan esille. Tämän muistion julkistamisen jälkeen julkisella sektorilla on puhuttu tästä asiasta, käyty vuoropuhelua ja peräänkuulutettu budjettikuria eh, esimerkiksi silloin, kun eh, kansainvälinen valuuttarahasto rahasto eh, kävi käymässä ja, ja nämä eri instituutiot pohtivat erilaisia vaihtoehtoja. Euroopan unionin toimijoille ovat hyväksyneet kaikki nämä vyönkiristyspolitiikan toimet. Entä sitten muut, mu, muut maat? missä tilanteessa ne ovat. Juncker on vastannut, että ei ole samanlaisia toimia, ja komissaarikin on kieltänyt tämä. Ja kolmas kysymys minulla olisi, mitä tulee työehtosopimuksiin ja, ja tällaisiin joukkoon irtisanomisiin ja ö, eläkeleikkauksiin ja muihin. Ja komissio väittää, että nämä kaikki ehdotukset ovat Kreikan omalta hallitukselta lähtöisiin. Pitääkö se paikkansa? Muistan teidät edelliseltä toimikaudeltani, kun teidät nimitettiin euroryhmän puheenjohtajaksi. Ja te olitte, olitte silloin näiden Kreikan, Kyproksen kreikkalaisten pankkitilien jäädytykset. Katsotteko vielä, että nämä rangaistukset ovat paikallaan ja ajankohtaisia? Vai millä tavalla ajattelitte Kreikan solidaarisuutta ja tukea jatkaa? aika monet ovat olleet sitä mieltä, että nämä ohjelmat olivat aika äh, äh, turhanaikaisia. vaan. Ευχαριστώ. Kiitoksia, rouva Herr On erittäin tärkeää, että olemme saaneet Euroopan edustajan tänne valiokuntaan. Koska ne politiikat, joista me puhumme, vaativat EUn tukea. Ja te sanotte, että arviointi etenee hyvin, mutta haluan kuulla näkemyksen sosiaalista indikaattoreista. Edistys ei ole ainoastaan työllisyysvaliokunnan mitattavaa. Esimerkiksi EUn ammatillinen yhteisjärjestö on tästä myös hyvin kiinnostunut, kun kysymys on esimerkiksi palkkakehityksestä EU-ssa. EU, Kreikan palkkataso on alle hyväksyttävä. E siellä pakotetaan köyhyyteen. Meillä on työssä käyvien köyhien luokka. Täytyy tunnistaa, että ihmisten luottamus menee. Luottamuksen palauttaminen vaatii ihmisä vaatii se, että panostamme ihmisten ihmisarvoon. Minkälaista tukea te annatte Kreikalle, että se pärjää kriisiongelmien kanssa ja kasvavan työttömyyden kanssa? Ja sitten tämä asiantuntijoiden viisaattomiesten työ. Komissio sanoi, että Kreikan pitää hyväksyä hyviä käytänteitä. Miten tuo on tulkittavissa? Pitäisikö kuulla komissiota tai asiantuntijaviisaat neuvoja korkeatason työryhmän neuvoja? sen yrityksen, jolla pyritään parantamaan työllisyystilannetta ja pyritään panostamaan erityisesti nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Ja tämä on myös tärkeä kysymys työvoimaministeriöiden neuvostolle käsiteltäväksi. ryhmä ei ole hyväksynyt näitä ehdotuksia. Miksei? Onko teillä vastaehdotus? Ja lopuksi. Toivottavasti ryhmä ei tapa sosiaalista pilaria. Thank you, I must... Kiitos. Annan puheenvuoron muillekin, jotka ovat paikalla koordinaattorina tai missä tahansa roolissa, mutta puhukaa lyhyesti. Koska meillä täytyy jäädä aikaa myös herra Dasselbloomin vastaaksi sen kuulemiseen, niin aikaa ei ole niin hirveästi. Ja olisi hyvä, jos kertoo sitten, kun kahdesta ryhmää, kun koordinaattori ei ole paikalla. Haluaisitko ei jotain Rava Ihan lyhyesti. Με συγχωρείτε, έγινε λάθος στη μετάφραση. Είπα ότι η Σοφία... Tässä käännöksessä oli varmaan jokin häikkä. Sanoin, että tämä äh, ry, viisaiden miesten ryhmä puhui näistä hyvistä käytänteistä. Ja, ja ja, ja vahvistivat sen, se, sen seikan, että Kreikka on noudattanut näitä hyviä käytäntöjä näitä ohjeita noudattaessaan. Tätä yritin sanoa. The, the, the translation is okay. Tulkkaus on ok. Marko Valli. Come ha suggerito. Eh, sostituisco nel caso la collega... Ihan nopeasti. Karvaan FDLn edustaja, joka ei pääse paikalle. Kysymys on uudistuksesta, jota on euroalueen maissa. Mä vaikutin Portugalin, Kreikkaan, Italian, Espanjaan. Puhumme kasvosta ja uudistusten vaikutuksesta kasvoasteeseen. Kasvo on antanut odottaa itseään, se oli vahvaa, eikä se tuota koorin tuntuvia tuloksia. Suhteessa rahaa, jota on pompattu rahat, rahoitusjärjestelmää, inflaatio pysyy erittäin alhaisena, työttömyys on ongelma ja kysynnän elpyminen on ollut hidasta. Tämä pätee reuna-alueisiin. Meillä on euro alue toteuttaa uudistuksia, joka poistaa sisäisiä epätasapainoja. Jos verrataan eroja Kreikan, Italian ja pohjoisten maiden tilannetta ja ylijäämäongelma, joka on Hollannin ja Saksan tapauksessa aito ongelma. Meillä on velkaa jaetaan eurooppalaisten joukkovelkakirjalainojen eurobondien muodossa. Ei ole järkeä vaatia vaan lisää uudistuksia mailta, koska me kriisi vain toistaa itseään ja paine eri maille lähtee raulalta kasvaa. Milloin me saamme aitoja muutoksia uuden, uusien sen jälkeen? Listalla on... And then Mr. Papadimolis. No. Papadimolis, eikö kukaan tästä halua puhua? Regner. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä olen äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän edustaja. Kaksi kysymystä Dijsselblom teille. Ensinnäkin perusoikeudet ovat perusoikeuksia jotenkin niiden äh, äh, ne sisältävät jo sen, että esimerkiksi niin hyvin kuin huonoinakin aikoina on kunnioitettava työehtosopimusneuvotteluja ja Ähm, te puhuitte tällaisesta modernista äh, neuvottelusta työmarkkinaosapuolten välillä, mitä tämä sitten sisältäisi. Muista, muistattehan, että kysytään kuitenkin ihan perusoikeuksista, jotka ovat äh, rikkomattomat. Sitten kun puhutaan äh, euroryhmässä taidoista. Tietenkin tarvitaan äh, sellaisia työpaikkoja kaikkialla Euroopassa, jotka vaativat korkeaa pätevyyttä niin Kreikassa kuin kaikkialla muuallakin. Ja kun katsotaan tuloksia, niin minkälainen tilanne on? Onko jotain valoa näkö, näköisellä jo tunnelin päässä? Öö, vai onko käynyt niin, että matala tuottavuus ja sitten vähän nämä äh, taitoja vaativat työpaikat ovat Kreikan tulevaisuus. Näinkö Kreikka sitten pysyy kilpailukykyisenä äh, tällaisten äh, työpaikkojen pohjalta. Mielestäni tämä ei ole se tie, jota Euroopan tulisi kulkea. Tästä tulee keskustella ja mikä on teidän lähestymistapanne euroryhmässä, eli itse asiassa se, että mikä on todellisuus ja mikä on sitten taas toisaalta ehkä toiveajattelu Euroopan unionissa. Kiitos paljon. Last question from Mr. Lopuksi Rochefort. Kiitoksia puheenjohtaja ihan nopeasti. Kardessel Bloom. Meidän täytyy tarkistella taloudellista todellisuutta. Ja olen aika skeptinen, kun olen kuullut keskustelun alussa jo, että nyt näemme kohdituntuvia tuloksia Kreikassa, kuten tiedätte, 2017 että on tiputettu. 2016 kasvun piti olla plussan puolelle, mutta kun korjattuarviota tarkastelee, se on ollut miinuspuolella. Ja työttömyys on laskossa, mutta se on 21-23 prosenttia, ei tämä näytä merkittävältä. Vaikuttaa siltä, Kreikassa. Ihmiset ovat vastanneet tilanteeseen ja äh, ihmiset ovat tutkinta pakenevat maasta ja maahan jäävät vähemmän koulutetut, eivät välttämättä tuottavimmat, kuten tässä on todettu, minua huolestuttaa erityisesti nuorten aivovuoto. Nämä ihmiset, jotka voisivat olla tulevaisuudessa tuottavan talouden johtajia. Massassa ei ole paljonkaan teollisuutta, ja se turisti ei voi olla ainoa ratkaisu, jolla pääsee, jolla vauhdita tilannetta, jos investointiaste ei kasva. Tuleva Kreikka, tulevaisuuden Kreikka on sellainen, että sadat tuhannet koulutut kreikkalaista nuoret ovat lähteneet maasta, niin kuin he ovat jo lähtemässä. Miten te reagoitte? Ja nyt herra Papadimoulis. Viimeinen kysymys. Δεν είχα σκοπό να πάρω τον λόγο. Kiitos, puheenjohtaja. En minä tänne tullut varsinaisesti kysymyksiä esittämään, vaan kuuntelemaan erilaisen blumia. Me esimerkiksi talous- ja valiokunnan vetämiä keskusteluja käydään ihan täysistunnossa asti aika tiivistikin, tiuhankin. Ja tämän parlamentaarisessa mielessä ajattelen juuri, äh, että on tärkeää arvioida näitä, äh, tätä kehitystä. Äh, ja ne, meillä on nyt erilaiset arviot tulevaisuudesta käsissämme vastauksena monien meppien kyselyihin ja pohdiskeluihin. nyt sitten tuloksena näyttää olevan se, että vuosia kestäneiden uhr, henkilökohtaisten uhrausten ja, ja kärsimysten jälkeen ollaan pikkuhiljaa näkemässä tunnelin päässä äh, valoa. Talouskasvu on 1,6 äh, prosenttia tänä vuonna, en, ensi vuonna sitä seuraavana vuonna yli, yli 2 prosentin. Työttömyysluvut ovat tietenkin edelleen korkeat, parinkymmenen prosentin hujakoilla. Eli meidän täytyy nyt kuitenkin muistaa tilanne, millainen se oli kaksi vuotta sitten, jolloin työttömyys oli jopa 55 prosenttia pahimmilla alueilla. Linkling, Reisenblom äh, ja komissio toteavat, että, että, että olisi äh, 2018 elokuussa sitten mahdollista Kreikan irtautua tästä muistion vaatimuksista ja ikeestä. Kreikkalaiset ovat todellakin maksaneet ankaran hinnan näiden vuosien aikana. Hallinto on kuihtunut ja tässä oli pit- vääränlaisia reseptejä, kuitenkin jouduttiin nielemään, noudattamaan, jotka ovat sitten aiheuttaneet taloudesta taantumaa. Ja laajalla rintamalla. Nyt on, on kuitenkin näkyvillä myönteistä kehitystä. Te, minä ja te olette olleet menneisyydessä olleet tiukastikin eri mieltä monista asioista, mutta nyt on selvää, että kaikkien on tehtävä, tehtävä asian eteen jotain. Kreikan hallitus, Euroopan toimielimet ja, ja ennen kaikkea sitten kiihdyttää tätä kolmatta, kolmannen arviointikierroksen käynnistämistä niin, että, että saamme lopultakin sitten paluun normaaliin elämään. Ehkä jo joulukuussa voitaisiin tämä käynnistää. Eli että kun 2018 äh, koittaa pikkuhiljaa, voisimme sitten pikkuhiljaa vaiheittain alkaa erkaantua ja irrottautua tästä äh, tiukasta sääntö, säästöohjelmasta että Kreikka sitten loppujen lopuksi pääsisi irti tästä intensiiviterapiasta, talousterapiasta ja sen aiheuttamista, aiheuttamasta kurimuksesta. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa täyttää velvoitteita siinä, niin, siinä kuin muutkin jäsenmaat. Tässä nyt ollaan vuosi pari jäljessä monessa muussakin maassa. Now, Mr. Dijsselbloem, you have 20... Herra Dijsselbloem, teillä on 20 minuuttia. Voitte varmasti vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta ilmoittaa vastausta nopeasti. Kiitoksia. Haluan kiittää arvojäseniä kaikista kysymyksistä, joita minulle esititte. Olette aivan oikeassa kritiikissänne ja myös eh, kun esitätte epäilyksiä tehdystä työstä. Mutta kuitenkin eh, kyllä nyt on eh, tultu ihan uuteen vaiheeseen. Jotkut teistä totesivatkin, että tämän vuoden kasvulukuja tänään ää, korjattiin alaspäin, mutta onhan tämä suuri parannus verrattuna viime vuoteen kuitenkin. Eli kyllä komission kasvuennuste oli vieläkin optimistisempi. Se taisi olla 2,1 prosenttia ja nyt se vaikuttaa olevan tänä vuonna lähempänä 1,6, mutta toisaalta viime vuonna ei ollut kasvua lainkaan. Eli kyllä parannusta on, mutta olette ihan oikeassa myös siinä, että työttömyys on aivan liian korkealla edelleen. Tätä ei tietenkään voida hyväksyä ja tänä vuonna nyt sitten 21 prosenttia työttömyysluku, mutta muistuttaisin, että vain neljä vuotta sitten se oli 28 prosenttia, eli onhan tässäkin merkittävää parannusta aikaan saatu. Emme me tietenkään ole vielä perillä, emme lähelläkään maalia, ja mm, siksi olemmekin niin sitoutuneita jatkamaan yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa kaikkien eh, toimielinten avulla, ja kaikki todella eh, ansaitsevat eh, tässä kehuja. Tässä on todella pyritty parantamaan Kreikan kansalaisten nämä elämää eri tavoin, erityisesti nuorten, koska nuorisotyöttömyys on kyllä kauhealla tasolla. Uudistukset, joita on toteutettu, ja Beckerhän tässä kysyi uudistusten aikataulusta. Ymmärrän kysymyksen siis niin, että, että, että pidetäänkö näistä sitoumuksista kiinni. E, ja tietenkin sitten ohjelman lopussa, jossain vaiheessa ensi vuonna ihan varmasti, niin Kreikan hallitus sitten päättää, siitä, että jatkaako mm, mm, se finanssipoliittisen vakauden tiellä ja uudistusten tiellä, joita pitää tarpeellisena työmarkkinaan noiden parantamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi, koulutuksen parantamiseksi ja niin edelleen. Äh, tuo on todella sitten käänteen tekevä hetki. Äh, elokuussa ohjelma päättyy ja tuon jälkeen äh, Kreikka on sitten taas omillaan aivan täysin paitsi rahoituksellisesti myös mm, poliittisesti. Ei ole mitään takeita siitä, että etteikö uudistuksia peruttaisi, mutta minä todella toivon, että siihen mennessä kasvu ja parannukset ovat niin näkyviä, että motivaatiota jatkaa samalla linjalla uudistusten tiellä ja löytyy tuonkin jälkeen. Puhuitte myös markkinoille pääsystä. En ole ihan varmaan ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta eh, Kreikka on nyt siis todella joitain kuukausia sitten palannut markkinoille ja ö, eh, testailee markkinoita. Ö, eh, täytyy ymmärtää, että Kreikka, Kreikan ei tarvitse tulevina vuosina usein hakea rahoitusta markkinoilta, koska nyt eh, sillä on merkittävä primääri ylijäämä ja eh, finanssipoliittisissa tavoitteissa se on ylitavoitteidenkin. Eli Kreikka voi eh, esimerkiksi käyttää rahaa sosiaalipolitiikkaan ja tämä niin kutsuttu sosiaalinen solidaarisuustulo, niin kuin sitä Kreikassa kutsutaan, on yksi esimerkki tästä. Ja tulevina vuosina tämä työ, jota nyt on tehty velkataakan saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle, niin mm, on tärkeää, että Kreikalla on markkinoille mahdollisuus, Se on tietenkin luottamuksen osoitus niin, että siitä tulee rahoituksellisesti jälleen riippumaton, mutta ei sen nyt tarvitse tulevina vuosina todennäköisesti markkinoilta juurikaan rahoitusta hakea. Monet teistä puhuitte toimista mm, työttömyyden vähentämiseksi, toimista, on ryhdytty, ja tämä on osa ohjelmaa niin, että voidaan parantaa työmarkkinapolitiikkaa, voidaan aktivoida työmarkkinapolitiikkaa, ja ammatillista koulutusta mm, parantaa muun muassa. Tämä kaikki on osa ohjelmaamme. Teknistä apua maa saa parantaakseen tätä aktivoivaa työmarkkinapolitiikkaa, politiikkaa, mm, tässä ja uudet aktiiviset työmarkkinaohjelmat on otettu hyvin vastaan ja kaikki tämä komission merkittävällä ja avulla ja muiden toimijoiden merkittävällä tuella Kreikalle. Tällä hetkellä ehkä tämä ei ole saanut niin paljon huomiota kuin olisi voinut saada joskus hyvät asiat jäävät hiukan huonojen varjoon, mutta kyllä paljon on todella tehty. Jon Kerjus puhui työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja ymmärrän oikein hyvin, mitä tarkoitatte, koska me tulemme samasta maasta. Me olemme äh, hollantilaisia demareita molemmat ja äh, se, että työehto äh, sopimusneuvottelujärjestelmä on ollut horisontaalinen ainakin vaikutuksiltaan ja jäädytetty, niin liittyy tietenkin nyt tarpeeseen korjata näitä valtavia palkankorotuksia, joita annettiin ennen kriisiä, koska tämä oli, oli aivan murhaavaa Kreikan kilpailukyvylle. Kun katsotaan, kuinka palkat nousivat Kreikassa euron käyttöönoton ja sitten kriisin alkamisen välillä, niin Kreikassa palkat nousivat enemmän kuin missään muussa maassa jopa 30 prosenttia ja nyt tämä tähän liittyvä korjausliike on ollut tehtävä ja taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat olleet hyvin merkittäviä, mutta todella kestämättömät äh, palkan äh, nousut äh, eivät kerta kaikkiaan olleet olleet mahdollisia maan talouselämälle ja nyt korjausliike oli välttämätön ja nyt sitten ohjelma ensi vuoden kesällä ähm, päättyy ja kun puhutaan modernisoidusta järjestelmästä, niin tässä on itse asiassa yksi elementti, nimittäin osapuolten edustuksellisuus, niiden osapuolten, jotka työehtosopimuksia tekevät. Kreikallahan on ollut sääntö siitä, että edustuksellisuus on saatava toteutumaan, mutta ei ollut mitään järjestelmää siitä, että miten. No nyt kerätään sitten tietoja niin, että voidaan nähdä, ovatko eri alojen työehtosopimukset mm, edustuksellisuutta vaativien määräysten mukaisia ja näin nyt sitten voivat horisontaalisesti vaikuttaa laajemmin. Tämä on ollut välttämätöntä, kun on puhuttu mm, tällaisesta uuden aikaisesta modernisoidusta järjestelmästä. Sitten on tietenkin tämä perusoikeuskysymys, ovatko perusoikeudet voimassa ohjelma kaudella ohjelmamaissa ja kun ohjelmista on neuvoteltu ja kun komissio on ohjelmaa monitoroinut, niin tietenkin perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Joku teistä sanoi, että komissio ei ole tehnyt asiaa selväksi. Minun mielestäni komissio ei myöskään ole ollut tässä asiassa mitenkään epäselvää. Komissiohan on osaltaan vastuussa ohjelman toiminnasta ja tietenkin äh, perusoikeuksia on kunnioitettava kansalaisten oikeuksia. Äh, kriisi on kuitenkin olemassa, äh, tämä on tosiasia ja on tarvittu sopeutuksia kriisistä pääsemiseksi. Um. Osaamisesta pohoin teknisestä avusta, Euroopan rahaston osallistumista pohoin. Ron McIntyre puhui viimeistä työstä. Sen osuus on korkea. Se on ongelma. Kysymys on instituutioiden toiminnasta. Jos verohallinto toimii hyvin, pimentyön mahdollisuudet ovat paljon pienemmät. Kreikan veroaste on vielä erittäin korkea, kun budjettitilannetta korjataan. Sillä voi olla kielteinen vaikutus. Useimmat pyrkivät ehkä välttämään veroja. Pitkällä aikavälillä muodosta taloudesta on tehtävä houkuttelevampi työnantajille ja työntekijöille. Täytyy luoda instituutioita, jotka työntävät työnantajia ja työntekijöitä muodolliseen viralliseen talouteen. Herra Calves Chambon kysyi, tekevätkö Kreikan viranomaiset yhteistyötä vai haittaavatko he asioita. Meillä on liikkeessä 15 aikana valtava kriisi jolloin luottamus oli pohjalla. Mutta meillä on uusi sopimus ja sen jälkeen yhteistyö on ollut vahvaa. Suhtaudun tähän myönteisesti. Toinen arvio kesti mielestäni liian pitkään. Se hidasti talouden elpymistä. Kreikan tilanne tämä ohjelma sen uudelleen arviointi instituutiot ovat niin hallitsevia ja täysin selville. Tämä vaikuttaa luottamukseen Kreikan taloudessa, jos ohjelma on ajallaan ja niin jos kolmas arviointi tapahtuu sujuvasti ja se tehdään vuoden loppuun mennessä. Se luo luottamusta Kreikassa. Ihmiset kokevat, että loput jotain tapahtuu siksi olen tyytyväinen Rakentava keskustelu Kreikan hallituksen kanssa. Kolmosarviointi menee oikein hyvin. On tärkeää saada korkeampaa kasvua aikaan ensi vuonna. Ensi vuonna uskon, että kasvaa 2,5 prosenttia. Tämä täytyy toteutua, mutta näkymät ovat myönteisemmät. Kansalaisten täytyy hyötyä työeurosta. Ja jos niin avataan tänne kielteisen signaalin ihmisille, olen todennut tämän aikaisemminkin. Mutta hallitassa ihmisten täytyy tehdä kaikkeensa, jotta pidetään kiinni siitä, mistä on sovittu. Solidaarisuuteen kuuluvat säännöt, se oli minun päällikön kohta. Ensimmäiset eurovuodet olivat hyviä kaikille – taholla odottelevat nousukautta ensimmäistä seitsemän vuotta ja sitten meillä on ollut vaikeat seitsemän vuotta. Ja toivottavasti nyt pitempään meillä on vakaampi, kestävämpi talous, ympäristö ja, ja euro on jälleen positiivinen vaurauden lähde. Herra Juntas Tästä kysymykseen. Jos konsertioukset eläkejärjestelmästä tulivat Kreikan hallitukselta, eläkejärjestelmän uudistuksesta on tehty lähes yhteistyössä EU-instituutioiden kanssa. Ja sillä 15 tämä oli yksi avainteemoista, kun me neuvottelimme kolmesta ohjelmasta. Olimme osa näitä keskusteluja. Nämä ovat aidot neuvottelut eri osapuolten kesken. Yksi osapuoli ei vain sanonut asioita. Osapuolet neuvottelevat siitä, että saataisiin kestävä eläkejärjestelmä, joka kreikkalaiset hyväksyisivät. Ja Kyprokseen velkojen leikkauksesta. Oliko samaa mieltä? Sarkismus oli kiinnostava. Oliko samaa mieltä Olli Reinin kanssa, että ensimmäinen ohjelma, sen tarkoitus oli vähän tukea pankkeja. Historiallisesti kriisin ensimmäisessä vaiheessa pankit olivat iso ongelma. Oli pankkikriisi, rahoituskriisi ja paljon veronmaksajan rahaa käytettiin minun mielestä väärin pankkien pelastamiseen. Ihmiset, jotka kritikoivat Kreikan ohjelman ensimmäisiä vuosia, että tarkoitus oli se pelastaa isot eurooppalaiset pankit Heillä on siinä ihan validi näkökulma, mutta tämä tapahtuu kaikissa maissa. Pankkia pelastettiin kaikille Euroopassa veroon maksajan kustannuksella. Meillä on sitä varten pankkiunioni. Meillä on parempaa valvontaa, äh, pankkien elvytys- ja pelastamisjärjestelmät ja tämä bail-in järjestelmä, jossa pankin velkojat kantavat tappiot ja tämmöisessä samassa täytäisuudesta korkea valtionvelan aste, jos me olemme yhä, se on pitkälti pakikriisin aiheuttama ja näin ei saa tapahtua uudestaan. Kysymys oli asiantuntijaryhmästä. Pitäisikö heitä kuunnella? Neuvoja saatiin noin 11 aiheesta. Osasta asiantuntijat eivät olleet samaa mieltä. Se teki asiantuntijoiden seuraamisen vähän vaikeaksi, mutta useimmista asioista he olivat samaa mieltä ja useimmissa aiheissa me seuraamme asiantuntijaryhmää yhden asian mainitsin ja Herjas, me teemme niin maailman lopussa. Ja tämä koskee hänen neuvoaan liittyen neuvotteluita. seuraavan neuvoja. Osa neuvostamme työstämme tällä hetkellä on kolmatta arviota. Mutta useimmat spesifit suositukset, uudistukset on pantu toimeen. Olemme siis hyödyntäneet neuvoja hyvin. Kysyt myös, koska teollisuusneuvosta pitäisi olla mukana. Uudistukset yrittävät monet monet rajat, kato monia teemoja monissa maissa. Instituutiot, kansainvälinen valtarahasto on mukana. Ja sitten euroryhmässä käsitellään toimielimien neuvottelevaa pakettia. This is what we feel is needed to bring the country uh, back on track. Ja tarkoitus on saada maat takaisin raiteille osana sopeuttamisohjelmia ja ryhmässä mietitään, josko tämän suunnitelman pohjalta rahoitetaan maata. Ja SFN ja nyt ESM myötä. Works, and this is not, does not foresee indeed in the involvement of all the other councils that could be. Tämä ei välttämättä nyt sitten onnistu kaikissa muissa neuvostoissa, ne eivät välttämättä tätä tilannetta miellä. Ja tietenkin me sitten tietysti valtiovarainministereinä mennä sitten rahoituksen hoitamaan. Näin se homma hoituu. Sitten kysyttiin, että milloin toteutetaan todellisia uudistuksia, jotka sitten jotenkin korjaisivat näitä euroalueen epätasapainoa. Me paitsi että tarvitsemme jotain tällaista yleistä taustaa tälle, tarvitsemme tai, tai uudistuksia, myöskin sitten maakohtaisia uudistuksia. Ne ovat tässä ratkaisemassa roolissa. Jos halutaan esimerkiksi vaihtotaseen vaje epä, epätasapainoa paikata. Toisissa maissa on merkittävästi ylijäämää. Sielläkin tarvitaan uudista, niissä tietysti palkatkin ovat korkeammalla, korkeammalla tasolla. Se on tietysti hyvä juttu. Alankomaissa, Saksassa palkkoja pitäisi nostaa selkeästi, mutta samalla tietenkin investointejakin koulutukseen, tutkimukseen, ja näin poispäin. Siitä se ratkaisu löytyy. Eli kyllä lisää työtä on tehtävä ja sitä keskustelua käydään euroalueella ja yhä vilkkaammin viimeksi kuluneen viiden, viiden vuoden aikana. Tätä on korostettu, on puhuttu verotuksesta, mutta myöskin te ylipäätänsä koko euroalueen uudistamisesta. Samoin pankkiunioni, sekin on euroalueen sisäinen reformi, pitäisi saada loppuun. Siinäkin sitten saadaan jäsenmaiden välistä äh, epätasapainoa korjatuksi. Eli tämän tyyppisiin uudistuksiin äh, euroalueen on ei korvaamaan kansallisia uudistuksia, vaan niiden lisäksi. I already spoke about the fundamental uh, rights uh, and the collective... Puhuin jo näistä perusasioista, tessistä, työehtosopimuksista ja näin poispäin. kirjoitan nimen ylös, mutta tätä huoletti myöskin työ, työpaikkojen <clears throat> laatu, niin eikä pelkästään määrä. En näe mitään syytä, miksei tämä voisi olla myöskin äh, mahdollista toteuttaa kaiken kaikkiaan näiden maiden tilannetta, kun kokonaisuudessaan on arvioitu ja hallinto, hallintoa, ja, niin on huomattu, että maahan palautuu yhä enemmän investointeja, ja jos näin pääsee tapahtumaan, niin äh, siinä pikkuhiljaa sitten myöskin äh, tieto, taito, taso lisääntyy eh, nykyajan vaatimusten tasolle sekä, et, niin, sekä että määrällisesti että laadullisesti investoinnit tuovat uusia työpaikkoja. Se on jo nähty tähänkin mennessä. Eh, ulko, ulkomaiset investoijat ovat palaamassa pikkuhiljaa Kreikkaa. tietysti sitten luo luottamusta vakauden palautumisen kasvuennusteista jo puhuinkin. Ja vielä lopuksi herra Papadolmas Kreikasta on puhuttu useaan otteeseen ja ollut aika eri linjoilla, kuten todettu, mutta äh, nyt varmaan voimme olla yhtä mieltä siitä, että nyt olemme jo paremmalla tiellä ja rakentavasti jatkamme tätä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Varmaankin sitten pystymme iskostamaan ihmisten mieliin sen, että asiat ovat muuttumassa Kreikassa, niin kuin siis se mieliala vahvistuu sekä Kreikan sisällä että ulkopuolella. Ja mitä sitten tulee tähän äh, tarkastusperiodin äh, aikaistamiseen, äh, vaiheen aikaistamiseen, niin totta, se on totta. Kaikki ovat luottavaisia siihen, että, että kehitys jatkuu myönteisenä, mikä on mahdollista sitten mahdollista sen, että me annamme sitten Kreikan hallinno, hallitukselle uutta pelivaraa, uusia rahoitus eriä jo heti vuoden vaihteesta. Ja saadaan sitten käynnistymään tällaiset velkaa helpottavat toimet ja myöskin velan vähentämiseen tähtäämät tehokkaat toimenpiteet. Eli jos jotain järjestyksiä tapahtuu tai muuta, muuta alisuorittamista ilmenee Kreikan osalta, niin olemme sitten siellä valmiina tätä asiaa, tätä asiaa korjaamaan. Tämä velkamekanismi on lähi kuukausien aikana erittäin tärkeä. Meikö? Näin. Myönteisessä hengessä lähdemme kohti sitä exittiä. Long for this. Kiitos Tämä kokous oli pitkä. Olen kovin iloisia, että olet täällä. Ja koska työllisyyttä tässä käsitellään. On tärkeää, että tulitte tänne. Kiitos, että kuuntelit meitä. Ja toivottavasti tässä palaatte ennen Euroopan vaaleja ja kertoo sitten lisää tuloksista. Ja kuuntelette kriittisiä kysymyksiä. Ja meillä me aina kuuntelemme hyviä tuloksia. Paljon kiitoksia. Seuraava kausi on 21. marraskuuta 9.12.30. Ja koordinaattoreiden kokous samana päivällä. Iltapäivällä. Kiitos. Pitkästä elämällisestä valiokuntakokouksesta. Kiitos.